Ja liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät äh, kollegat, arvostavat naiset ja herrat, avaan liikenne- ja matkailuvaliokunnan ö, ähm, kokouksen. Liikenne- ja matkailuvaliokunta siis ihan lyhyesti ja ytimekkäästi. Äh, Saksankielessä on ollut aina vähän häikkää tämän liikenteen ja äh, ja äh, äh, matkailun, joka on Fremverkehr ja äh, liikenneverkehr. No nyt ovat sitten saksalaisetkin päässeet sopimukseen siitä, että miten tämä nyt sitten oikeasti kuuluu. Kuuluu kääntää koko tämän valiokunnan nimi, liikenne- ja matkailuvaliokunta. Suomeksi se on ollut tähänkin asti. Sitten esityslistan hyväksyminen, onko jotain kommenttia? Ei taida olla. Pöytäkirjan hyväksymiseen, on, onko siihen jotain nokan koputtamista jollakulla? Jos ei ole, niin voidaan hyväksyä tällä puheella. Hyvä. Ja sitten pääsemmekin esityslistalla kohtaan Euroopan strategisten investointien rahasto. Ines Ajala Sender ja Dominic Rike ovat meidän esittelijämme tästä aiheesta ja annammekin puheenvuoron pidemmittä puheelta kummallekin heistä vuoron perään. Herra Rike, ehkä aloitatte siitä. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kanssaesittelijääni Inesiä. Hänen kanssaan olemme tehneet paljon hyvää työtä ja varjoesittelijöitä haluaisin ehdottomasti kiittää, sillä kuten tiedätte, meillä oli melkoisen vähän aikaa tämän mietinnön parissa työlle. Meillä oli 15 eh, viime päivää, pari viimeistä viikkoa valitettavasti lähestulkoon loma-aikaa ja tämä oli melkoisen vaikeaa kaikille järjestää. Kuitenkin onnistuimme varjoesittelijöiden kanssa hedelmällisen kokouksen järjestämään ja kiittäisin heitä siitä, että he olivat paikalla aktiivisia ja joustavia ja myöskin olivat yhteyksissä meihin myöskin pääsiäisen ja lomien aikaan. Tämähän ei ollut aivan helppoa. Kaiken kaikkiaan me olemme uskoakseni päässeet melkoisen laajaan yksiymmärrykseen. Meillä on 15 kompromissitarkistusta. Niitä yleisesti ottaen suuri määrä ryhmiä tukee. Esiintä pitäisi mietintö pitäisi tällä mielestäni kahdessa osassa, sillä säännön 54 mukaisesti artiklat 19 ja 5 kappaleessa 2a ovat sellaisia, että nämä kuuluvat meidän valiokuntamme toimivallan alan. Eli näissä asioissa nimenomaisesti TRAN-valiokunta on johdossa ja näissä kysymyksissä onneksi meillä on yksimielisyys. Artikla 19 nauttii kaikkien ryhmien äm, kannatusta siis, että teemme poiston, jota ehdotettiin valiokunnassa ja tämä viisi kappaleessa 2a nautti myöskin konsensusta. Ajatuksemme oli, että meillä olisi hyvin yksityiskohtainen artikla. Tämä on Junckerin suunnitelman hengen vastaista melko lailla. Me halusimme kahden edeltävän vuoden työhön palata ja todeta, että meidän täytyy ottaa huomioon sekä ohjelinjojen kriteerit että verkkojen eurooppa välinen kriteerit sekä pääverkon, runkoverkon että lisäverkkojen osalta. Tässä uskoakseni me olemme monet toiveet onnistuneet kattamaan tällä ratkaisulla. Tämä on vaatinut paljon työtä ja ratkaisu nautti tulkoon yksimielistä tukea. Sitä vastoin me emme ole, eikä te ole esittäneet kappaleiden 2b, c ja e osalta tarkistuksia. Ne kuuluvat ITREn työn alaan. Meillä on herrasmies-sopimus tuon valiokunnan kanssa siitä, että me teemme muutoksia tähän tekstin 2a-osioon ja ITRE sitten muokkaa näitä muita osioita. Tämä tekee mahdolliseksi Ekon valiokunnan kanssa yhdessä yksinkertaista mietintöä ja toimia artiklan 54 mukaisen säännön hengessä. Toivottavasti tämä oli tarpeeksi selkeää. Meillä oli keskustelua loppu osista artiklan 8 mukaan. Täällä on hyvin laaja tunne valiokunnassamme, että me emme toivo, että verkkojen Eurooppa-rahasto eikä Horisontti 2020, että niitä uhrattaisi ja että meillä olisi tämän takuurahaston osalta vuotuinen menettely. Ja tässä yhteydessä kaikki olivat samaa mieltä sitä, siitä, että aivan aluksi näitä kohdentamattomia varoja tulisi käyttää vuotuiseen ähm, menettelyn kautta takuurahastoon. Tämä on valiokunnan mielipide. Tässä oli hiukan ongelmia, sillä EPP ehdotti, että ennen kuin monivuotoista rahoituskehystä uudelleen arvioitaisiin, me pyrkisimme löytämään muista budjettikohdista vapaita varoja, mutta Ines ja minä emme pitäytyneet tässä ehdotuksessa, sillä se ei ole sääntöjen kanssa yhtä pitävä, siis sitä ei voida toteuttaa sääntökysymysten vuoksi. Sitä vasta olisi että mä rikastutti työtä, että kun meillä monivuotuisen rahoituskehyksen kohdalla uudelleen arviointia, voimme avata uudelleen tämän kysymyksen ja tarkastella muitakin budjettikohtia. Meidän täytyy kuitenkin äm, varanhoitoasetusta noudattaa. Kaikki ovat samaa mieltä tässä asiassa. Meidän täytyy siis äh, pitäytyä vuotuisessa talousarviomenettelyssä ja kunnioittaa mahdollisimman äh, hyvin sääntöjä. Meidän tulee keskustella näistä sisältökysymyksistä ja äm, ottaa huomioon ne hankkeet, jotka ovat jo olemassa ja toimivia. Tämä koskettaa yli 95 prosenttia hankkeista. Toinen keskustelun aihe oli varojen korvamerkintä, eli se tapa, jolla varat kohdennetaan ja uudelleen kohdennetaan tiettyihin kohteisiin. Olemme käsittäneet, että Luonnollisesti kullakin oli erityisiä intressejä asiassa ja tämä loi hyvin monimutkaisen pitkän listan, jossa meillä oli erilaisia liikennemuotoja, ympäristökysymyksiä, erilaisia horisontaalisia synergiakysymyksiä mukana ja tämä aiheutti hyvin monimutkaisen tilanteen. Esittelijät pyrkivät pitäytymään yleisellä tasolla, eli kohdennukset pitää tehdä parlamentin arvioinnin mukaan ja aikaisemmien mekanismien logiikan mukaan, mutta me emme tässä ottaneet mukaan kaikkia niitä tarkistuksia, jotka pyrkivät käsittelemään varoja, jotka kohdennetaan esimerkiksi raidelle, ikenteeseen tai jonkin muuhun aiheeseen. Tässä me kyllä ymmärrämme niiden jäsenten huolet, jotka tiettyihin yksityiskohtiin puuttuivat, mutta on erittäin vaikeaa säilyttää tällaista monimutkaista yksityiskohtaista listaa. Me pyrimme yksinkertaistamaan työtä, nopeuttamaan sitä. Ja samalla halusimme korostaa, sillä meillähän oli varjoestelyn kanssa hyvin synteettinen lähestymistapa, halusimme korostaa sitä, että nämä moneen kertaan ilmaisut huolet täytyy ottaa huomioon. Meillähän on mahdollisuus ilmaista kantamme äänestää meille tärkeistä asioista, miten me halusimme tuoda esiin sen, että jo tehty parlamentaarinen työ täytyy ottaa ohje linjaksi tässä. Ja tämä Tämä reflow-kysymys on jotakin neuvostoa kiinnostaa ja myöskin varojen korvamerkintä. Tässä siis ähm, kuorossa työmme tulokset, äh, yhteisen työmme tulokset ja äh, ennen Inesin puheenvuoroa sanoisin vielä, että otan huomioon kuinka paljon painostusta on kohdistunut parlamenttiin ja tulee kohdistumaan sillä jälleen kerran äh, komissio ei ole kovinkaan lähellä meidän kantaa ja neuvostohan on neuvosto. Tässä tilanteessa on tärkeää, että olemme mahdollisimman yhteneväisiä tämän mietinnön osalta ei vain täällä valiokunnassa, mutta koko parlamentissa, sillä ne keskustelut, joita on, jotka tulevat tapahtumaan välillämme komission ja neuvoston kanssa, eivät tule olemaan kovinkaan helppoja. Ja tässä minun osioni puheenjohtaja. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitoksia kovasti sitten Ines Ajala Sender vuoroon. Presidente, si yo también. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää kollega Dominikia siitä, että meillä oli mahdollisuus tehdä hyvää yhteistyötä. Se oli hyvää jatkumoa ja seurantaa jo aloitetulle työlle. Ja aivan erityisesti haluan kiittää muitakin kollegoita ja varjora esittelyitä. Ne ovat esittäneet tarkistuksia siitä, kuinka kykeneviä te olitte hyväksymään sen, että joissakin tapauksissa olemme joutuneet uhraamaan osan tekstistä, tarkistuksista, mutta toivoimme kuitenkin, ettei se tekstin henki kuitenkaan muutu. Meillä on tukevia kompromisseja, jotka pitävät tämän tärkeän ajatuksen yhtenäisyyden, eli tämä liikennevaliokunta on kykenevä toimimaan siten, että saavutamme sen, mitä halusimme. Sehän on todella menestys ja tässä tapauksessa meillä on kyky säilyttää tämä aika yhteneväinen linja, integroitu linja. Se on osaksi, se osaksi johtuu siitä, siitä, että on nopeasti voitu käyttää Junckerin budjetin varoja ja että kuinka hank hankkeet eh, verkkojen Eurooppaan liittyen on hyväksytty ja meidän pitää olla kuitenkin mahdollisimman varovaisia, kuten Dominik ihan aiheellisesti sanoi. Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki mitä tapahtuu talon ulkopuolella, siellä lobataan ehkä vähän meitä vastaan, eli parlamentti mukaan haluaisi pysäyttää tai jumittaa tai jopa lop kokonaan lopettaa koko, kaataa koko Junckerin ö, eh, suunnitelman tai ohjelman. Eli meidän täytyy käyttää kaikkia täydentäviä keinoja esimerkiksi EUn budjettia hyväksemme ja lisätä myös, ja sehän on tämä lisäarvo, että meidän täytyy kaikkia keinoja, budjettivaroja, budjettiresursseja, miten niitä käytetään. Ja tällä hetkellä meidän täytyy siis pystyä takaamaan tämän eteenpäin meneminen. Meillähän on hyvä yhteneväinen, yhtenäinen linja kompromissien suhteen, La comprensión que... Haluan myös kiittää sitä, että on vähän harjoitettu painostusta, ettei mennä liian pitkälle muissa talousarviokappaleissa ja kohdissa. Meillä on selvät linjaukset siitä, mikä on veteen piirretty viiva tai mikä on sitten tämä yleislinja. Meidän täytyy myös pystyä pitämään yhtenäisyyttä, jos me koemme painostusta, mutta ei, ei tässä ole kyse siitä, että boikotoidaan Junckerin suunnitelmaa, vaan meillä pitäisi olla käytettävissä ne resurssit, jotta voimme toteuttaa uusia hankkeita. Aika mielenkiintoinen kohta oli se, että meillä on maantieteellinen diversifiointi ja alakohtainen diversifiointi hankkeissa – ne täytyy pitää mielessä. Näin tällä tavoin me taamme, takaamme sen, että yksi ainut maa hyödy enempää Junckerin suunnitelmasta, vaan että kaikki osallistuvat yhdenvertaisesti omien kapasiteettinsa mukaisesti. Dominik sanoi myös, että meidän pitää pystyä takaamaan se, että me vastusta sitä, että tämä kääntyisi meitä itse vastaan ja että, ja että jotkut sektorit, jotka ovat hyvin tärkeitä meidän valiokunnalle, esimerkiksi rautatiesektorin subventiot. ne pitää kytkeä yleiseen talousarvioon. Ei se tarkoita sitä, että pystyisimme välttämään joka tilanteessa sen, että investoidaan kaikki se, mitä me haluamme, mitä voitaisiin. Meidän täytyy jatkossa tulevaisuudessa ottaa huomioon asetusten ehdot ja pitää ajatella myös tätä European Facilitya, että suurin osa menisi rautateille, mutta että meillä on myös muita aloitteita, urban mobility tai miten on muita elementtejä, jotka voivat auttaa siten, että voimme arvottaa enemmän näitä liikennehankkeita. Ja lopuksi haluan myös kiittää siitä, että jotkut ryhmät ovat ottaneet esille hankkeeseen kuin laajentamisaspektiin. Minulla on täällä luettelo hankkeista, jotka olemme hyväksyneet kahdessa aikaisemmassa asetuksessa. Ja ne tar- se tarkoittaa sitä, että joissakin tapauksissa minä olisin halunnut, että jokin hanke, joka liittyy esimerkiksi minun alueeseeni, esimerkkinä vaan ei viittaisi Junckerin äh, suunnitelmaan. Junckerin suunnitelmassa on paljon hankkeita ja siinä piilee myös se yksi riski, että ovatko ne toteutettavia, ovatko ne elinkelpoisia keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Mm, meidän täytyy nyt ajatella ehkä jotain muitakin pienempiä hankkeita, jotka tulevat markkinoille. missin Links, joka on rajat ylittävä hanke, että saako se suoraa subventiota, onko, ovatko ne hyvin kohdennettuja ja ehkä ne ovat enemmän riippuvaisia verkkojen Eurooppa logiikasta tai kun taas tämä Junckerin ohjelma on enemmän pankkipainotteinen ohjelma. Minä sanoisin, että meidän, me olemme olleet hyvin rationaalisia. Kiitän kaikkia tähän työhön osallistuneita. Mm, kiitos paljon. Vielen Dank. Kiitoksia kovasti. Markus Pitää seuraavaksi, hyvä. No niin, haluan minäkin lausua kiitokseni molemmille äh, esittelyille hyvästä työstä, todella hyvästä työstä. Me, me olisimme halunneet ehkä hiukan suorempaa puhetta paikkapaikoin, erityisesti mitä tulee näihin äh, vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin. Minä nyt olen kuitenkin demokraatti ja ja toki taivun sitten valiokunnan enemmistön kantaan. Eli te, te, te ole ihan alusta alkaen niin te, e, eh, eh, mahdollista eh, käyttää kaikkea tästä performance reservirahastosta. Harmi. E, jos me, meillä olisi ollut mahdollisuus ehkä sitten löytää keinot näitä kan, kans, kansallisia kansallista jakoa, sitten jakovaraa käyttää hyväksemme myöskin. Mutta kun nyt meillä on tämä enemmistön kanta tässä valiokunnassa, niin se nyt sitten on. Mutta olemme kumminkin eri, erinomaisen iloisia siitä, että tätä voidaan sitten vielä tarkastella tässä jonkun vuoden kuluttua, ja olemme kiitolliset siitä, että te puolestanne olette olette sitten olettaneet, ulottaneet tämän tarkastusvelvoitteen kaikkiin budjet, budjettikohtiin sen seuraamaksi, että miten sieltä rahaa sitten mistäkin löytyisi verkkojen Euroopan rahoittamiseen. Tässä haluaisin kuitenkin sanoa vielä samaan hengenvetoon, että tämä kompromissi on kumminkin hiukan vaarallinen, kun se saattaa koitua sitten kohesion maiden, maita kuormittavaksi me haluamme tietenkin, että tätä välitarkastelua sitten tarkastelu toteutetaan, mutta emme tietenkään halua, että sitten nämä heikoimmat maat, heikommassa jamassa olemat, olevat maat, kohesion maat, siitä joutuisivat kärsimään. Haluan kuitenkin vielä korostaa, että tämmöinen riski on poistettava. Siinä yksi seikka. Toinen seikka, olemme näistä samoista asioista kompromississa 8 ja 2, että tarjoamme myös paitsi tämän mahdollisuuden, myöskin sitten vaadimme komissiolta sitovaa sitoutumista, sitovaa sopimusta tästä. E- eli että nämä sitten nämä budjettikohdat sitten käydään läpi, ei mitenkään toivomuksenomaisesti, vaan että nimenomaan ihan sitten imperatiivista. Näin saadaan kohesiomaille tietty kohesioverkosto ja sitä tukemaan varmaankin täältä sitten löytyy enemmistö tarpeen tulleen. 8 ja 2 kompromissista vielä pari kommenttia. Tämä maantieteellinen tasapaino on hyvä tietenkin siinä, mutta haluamme kuitenkin erityisesti heikoimpia alueita tässä puolustaa ja haluan korostaa, että ne miljoonat, jotka vedetään sitten tähän verkkojen Euroopan käyttöön, ei ole lähtöisin millään muotoa kohesiomaista, vaan muualta Euroopasta. Siihen tarvitaan tietenkin takuuta. Mutta sitten itsehän nämä hankkeet halutaan sitten kohdentaa nimenomaan keskittyneesti näihin heikoimpiin maihin, kohesiomaihin. Me olemme tietenkin pyrkineet turvaamaan näiden maiden äh, aseman tähän asti, niin nämä loputkin sitten, nämä loputkin kolme miljardia tulee sinne suunnata. Eli tällä, äh, haluaisin, että tällaiset muutosehdotukset äh, jätetään oman arvonsa. Siltä osin olen ymmärtääkseni kyenneet tulemaan vastaan muita edustajia. Eli tässä vaiheessa voisin todeta, että, että, että tässä tulen hiukan äänestämään vastaan. Toiseksi, toinen seikka on, liittyvät näihin ehtoihin, joita näiltä mailta vaaditaan. Eli että jos näin käy, että tämä, mitä tässä kompromississa on nyt ennakoitu, että nämä kaikki kriteerit, jotka ovat sosiaalipoliittisesti painottuneita, painottuneita en tiedä, mitä, mit, mitkä nämä innovaatiovaatimukset, infrastruktuuriulottuvuudet, millä tavalla nyt sitten siellä ää, mm, mm, painottuvat. Mutta se, siinä sitten vaarantuu Junckerin suunnitelman toteutettavuus, jos tällaisia aletaan liikaa sinne ehdollistaa. Muistan, missä sivulla se oli, mutta oliko tuolla kohdassa viisi, josta nämä seikat on esille nostettu en aivan siis kompromissi viisi. Eli t- tässä kompromississa viisi, e, missä tämä kohda kaksi on nämä e, jakauma. Katsotaan nyt vielä mielellään sitä, mitä sen kanssa sitten tehdään, koska ne voivat vaarantaa Junckerin suunnitelman. Sitä se ei meille käy, se on meille erittäin tärkeä kynnyskysymyskin jopa, että, että saamme siitä asiasta sopun, sovun syntymään. Mutta, mutta äh, mu- muuten kompromisseihan on 20 kaiken kaikkiaan, ja olemme ka- ka- lähes kaikissa muissa sitten mukana, ettei tämä nyt sen dramaattisempaa ole. Minulla on tässä oli kaksi seikkaa no, esille nostettuna, jotka mielestämme a, ähm, edellyttävät vähän muutasta ja muuttamista, Ne olisi tietenkin perin mukavaa, jos äh, näistä vielä saisimme sovun ja sitten vielä muutaman munkin kompromissin sorvatuksi. Ja sitten todellakin yhtenäiseen, yhtenäisesti kävisimme ja, ja, ja, jatkoneuvotteluihin. Sitten Robert Siller. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä molempia esittelijöitä – Tämä on mielestäni ollut hyvä valinta. Oli hyvä valita kaksi esittelijää, sillä työ on tärkeä. Aluksi vaikutti siltä, että tämä tilanne oli melkoisen huolestuttava. Suurimmat huolet liittyvät siihen, että rahoituslähteet muuttuvat. Haluaisin ystävä Piperiä kiittää hänen sanoistaan ja siitä, mitä hän kertoi puoliväliarvioinnin suhteen ja mahdollisuudesta käyttää otsaketta 1b rahoituksen lähteenä. Tämä voisi johtaa poliittisiin vaikeuksiin ja vaikeuksiin tulevissa arvioinneissa. Mitä muihin seikkoihin tulee uskoakseni, löysimme hyvän kompromissin valiokunnassa. Me olemme tukeneet niitä asioita, jotka koskevat rautatieliikennettä, ja me olemme pitäytyneet maantieteellisen neutraalisuuden periaatteessa. Edustaja Piper tässä todellakin toi esiin sen, mitä meillä on jo olemassa tämä rahasto, nimittäin kohdistuu myöskin niihin maihin, jotka eivät ole kohesiomaita, mutta jotka voisivat hyötyä Euroopan strategisten investointien rahastosta. Nämä maat luottavat siihen, että niillä tulee olemaan mahdollisuus nauttia tämän rahaston varoista. Tuleeko tämä toteutumaan on toinen kysymys ja me näemme sen tulevaisuudessa, mutta mitä maantieteelliseen jakaumaan tulee, tilanne on vielä auki. Kuitenkin vielä tärkeämpää on se, kuinka sektorikohtainen kehitys kulkee. Me ei nimittäin halua sellaista siirtymää, joka kasvattaisi tierakennehankkeiden määrää. Sitten ehdotusten kurvamerkintä. Minä olen parikymmentä vuotta tehnyt politiikassa töitä, enkä ole naivi. Ne maat, jotka ovat valmiita investoimaan kehitysvirastojen kautta luottavat luonnollisesti näihin korvamerkittyihin varoihin. Tämä on aivan luonnollista. Meidän pitää tässä yhteydessä kutsua kissaa kissaksi. Kukaan ei ryhdy investoimaan muihin maihin omista varoistaan. Haluaisin lopultakin kiittää varjoesittelijöitä. Mitä avoimemmin me teemme töitä, sitä parempia kompromisseja tulemme saamaan aikaan. Mutta lopputulos ei tule olemaan helppo. Kiitoksia. Vielen Dank. Jetzt Merja Kilön. Merja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvin lyhyesti haluaisin kiittää esittelijöitä heidän hyvästä työstään tässä haastavassa kokonaisuudessa ja tilanteessa, joissa lähtökohtaisesti olimme lähes selkä seinää vasten uuden rahoitusvälineen kanssa – Edelleen nostan sen huolen esille, että tuntuu siltä, että aina keksitään ja keksitään uusia rahoitusvälineitä rahan varsinaisesti lisääntymättä tai kasvavatta mistään. Ja varmasti meidän jokaisen on mietittävä sitä, kuinka me tulevaisuudessa voimme käyttää olemassa olevat liikennerahat fiksummin ja järkevämmin koko eurooppalaisen liikennejärjestelmän hyväksi. Kiitos. Vielen Dank. Jetzt Karim Adeli. Karim Adeli seuraavaksi. Ole hyvä. Merci à nos Kiitos kollegoille, esittelijöille tästä työstä. Tässä ollaan Junckerin suunnitelman pitää olla älykäs elvytyssuunnitelma, kun puhutaan elvytysohjelmasta tai suunnitelmasta, sen pitää huomioida tulevaisuus. Jos ajattelemme liikennealan tulevaisuutta, niin siinä pitää ottaa huomioon ilmastonmuutos, ympäristömuutos, energiailmiöt ja todellista tahtoa meillä pitää olla Junckerin suunnitelmassa – se, että mitä nämä investoinnit tulevat hyödyttämään meitä jos liikenteen kannalta. Kiitän kaikkia näistä kompromisseista. Kyllä siinä ekologi, ekologi-ihminen löytää hyvin paljon kompromisseja, mutta se mikä on tärkeää on artikla 5, jossa te puhuitte tarkistuksista, kompromissitarkistuksista vihreiltä ja ainakin tässä itse kompromissin tekstimuodossa meidän, meidän tarkistuselementtimme puuttuvat sieltä. Minä sanon vähän selkeimmin sanoin. Me sanoimme esimerkiksi, että pitäisi olla 60 prosenttia investoinneista vähintään pitäisi mennä rautateille ja että pitää linjata 10 prosenttia siten, että voidaan kannustaa ihmisiä enemmän käyttämään polkupyörällä ja käyttämään omia jalkojaan. Niitä ei löydy täältä näitä ajatuksia kompromissista. Ja sanottiin, että Junckerin suunnitelman pitäisi nimenomaan painottaa sitä olemassa olevan verkoston uudistamiseen. Sitäkään ei myös löydy tästä kompromissista numero viisi. Kyllä sieltä sitten löytyy jotain muuta. Että meillä on halua kehitellä liikkuvuushankkeita, liikkumishankkeita kaupunkialueilla. Ne ovat kestäviä älykkäitä, mutta meluaspektia en myöskään löydä täältä riittävän laajasti käsitelty. Nämä ovat kuitenkin tänä päivänä elintärkeitä kysymyksiä. Ainakin kustannuksen kannalta ja ulkoistamisen kannalta ne ovat tärkeitä, jos meillä on hyvää tiekarttaa heti alusta lähtien niin emme silloin voi edetä älykkäästi. Jos meidän tiekarttamme on todella kohdennettu päämäärätavoitteisesti ja että meillä olisi myös samanaikaisesti toimintaa, silloin huomataan, että tämä työllisyys ja paikallistalousosio on tärkeä osio. Ja tänä päivänä mielestäni pitäisi paremmin kohdentaa tämä jos ymmärsin oikein, äänestämme tästä huomenna. Ehkä voitaisiin vähän tarkistaa vielä. Tämä minä nyt kuitenkin halusin sanoa vihreiden puolesta. Danke sehr. Nächste ist Rosa D'Amato. Kiitoksia. Rosa D'Amato, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Io ringrazio anche... Kiitos, puheenjohtaja. Sostanzialmente siamo abbastanza soddisfatti. Kiitos esittelijöille Yleisesti ottaen olemme iloisia tai tyytyväisiä tulokseen. Näemme, että tässä löytyy paljon hyvää tahtoa päästä sopuun ja painotetaan liikenteen merkitystä ja painoarvoa Junckerin suunnitelmassa. Keskityn nyt vain yhteen kohtaan, painottaa sitä, sitäkin enemmän. meillä on mahdollisuus saada enemmän. Se perché nel recitale, nel compromesso. Saada enemmän ihmisiä liikkeelle. Tämä on ehkä enemmän kuin mitä artiklassa 19 sanoo. Ehkä näin pitäisi toimia. Eli miksi meidän pitäisi ottaa tämä uudestaan tämä mahdollisuus johdanto-osaan, vaikka se nyt ei ole kaikista tärkein painopistealue? Se on ainut kohta, jota minä haluan painottaa. Se pitää ottaa pois tästä johdanto-osasta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kristin Devatelon, olkaa hyvä. Euh, merci aux deux co-rapporteurs. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia molemmille esittelijöille tästä suuresta työstä, jota he ovat tehneet äh, näin monien tarkistusten edessä. Tähän Junckerin suunnitelmaan liittyen, kuten Ines juuri totesi, uskokseni kaikki parlamentin jäsenet, ainakin meidän ryhmämme jäsenet, tukevat suuresti tätä suunnitelmaa investointien uudelleen käynnistyminen on äärimmäisen tärkeää. Me toivomme, että tämä Junckerin ohjelma toimii mahdollisimman paljon kaikkien Euroopan kansalaisten etujen eteen palaan tähän asiaan ja sitä käsittelevät tarkistuksetkin, joita olen esittänyt. Haluaisin kiittää huomioista, joita olette osoittaneet niitä kohtaan. Ensimmäinen kosa on se, että meillä pitäisi olla sääntöpuitteisto, joka tekee joustavammin mahdolliseksi toimia, että kaikki jäsenmaat voivat laskea tulevista esirsuunnitelmista nämä investoinnit alijäämä laskuista poistamaan. Mielestäni erittäin tärkeä seikka. Toinen asia, kuten jo mainittu, on äärimmäisen tärkeää, että pidämme tätä suunnitelmaa solidaarisuuden välineenä Euroopassa. Se on yhä kipeämmin kaivettua enemmän nyt kuin koskaan ennen kriisin vuoksi. Ja siksi tarkoitus on keskittyä niihin maihin, jotka ovat kärsineet kriisistä kaikkein eniten. Kiitoksia. Danke sehr. Jetzt hat die Kommission das Wort. Paljon kiitoksia. Haluatko komission jäsen käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. I would, I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muutaman lyhyen kommentin tehdä. Aivan aluksi talousarvioon liittyen, no ei varmaankaan tarvitse tässä toistaa sitä, että Komissiota huolestuttaa lähestymistapa, jonka parlamentti on omiksunut. Kyseessä ei ole se, ettemmekö me pidä verkkojen Euroopan välineestä. Pidämme sitä hyvin paljon. Olemme hyvin tietoisia, että ehdotus aiheuttaa vaikeuksia, mutta me olemme vakuuttuneita siitä, että kun pyritään löytämään vaihtoehtoja, tämä on erittäin vaikea. Itse asiassa vaihtoehtoja on hyvin hankala löytää monivuotisesta rahoituskehyksestä kyseessä on nyt otsikko 1a. Me olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy tehdä joko pienen leikkauksen suuren ohjelmaan tai sitten suuren leikkauksen pienin ohjelmiin. Me pidämme tätä edellistä parempana vaihtoehtona. Mitä sitten tulee joustavuuskysymykseen? Haluaisin todellakin korostaa sitä, että on vaikeaa 315 miljardia investointeja luoda 21 miljardilla julkisilla varoilla, ellei meillä ole maksimaalista joustavuutta. Kaikenlainen maantieteellinen tai muu rajoitus tekee todellakin vaikeaksi saavuttaa tämän 315 miljardin investointitaso. Täytyy ymmärtää, että tässä on kyseessä suuri ero verkkojen Eurooppa ja esirin välillä. Verkkojen Eurooppa on jotakin, missä Euroopan unioni käyttää omaa rahansa. Ja todellakin me, Euroopan unioni, voimme päättää aivan yksityiskohtaisesti, kuinka haluamme varat käyttää. Tämä on suuri etuoikeus, mutta mutta esirissä tarkoituksena ei ole kasvattaa mahdollisimman suureksi julkisten varojen käyttöä. Tarkoitus on mahdollisimman pienellä osalla julkisia varoja houkutella mahdollisimman paljon yksityistä investointia. Mitä enemmän erilaisia rajoituksia tähän liitetään, sitä vaikeampi on houkutella yksityisiä investointeja. Sitten mitä tulee kaikkiin yksityiskohtaisiin vaatimuksiin takuuden käyttöön liittyen tai maantieteelliseen jakamaan liittyen, kaikki nämä seikat saattavat osoittautua ongelmalliseksi. Kohesioon liittyen hyvin nopeasti me tulimme sellaisen lopputulokseen, että jos tällaisen maantieteellisen kuoren luomme, saatamme, saatamme toimia kohesiomaiden maiden intressejä vastaan – meidän ajatuksemme on se, että meidän täytyy meritteihin perustuen valikoida yksityisiä projekteja ja houkutella näin yksityisiä investointeja, mutta jos me luomme maantieteellisiä sääntöjä, tämä saattaa herättää epäilyksiä. Yksityiset investoijat saattavat pohtia sitä, minkälainen ajatuskulku on ollut näiden vaatimusten taustalla, ja projektien suhteen. Me haluamme, että projektit voivat kilpailla tasapuolisesti ja me varmistamme tässä teknistä asiantuntevuutta niin, että voimme varmistaa, että kuka tahansa, mistä tahansa maasta voi esittää ilman mitään ennakkoehtoja projektia. Komissio pyrkii vahvasti suojelemaan kohesiomaita suunnitelmassaan me emme ehdota, että mitään kohesio- tai rakennerahastojen leikkauksia tapahtuisi, kuten tiedätte, ja mitä tulee verkkojen Euroopan välineeseen, me pyrimme ottamaan kohesio maat leikkauksessa huomioon ja ymmärrämme, että jos monivuotoisen rahoituskehyksen uudelleen arvioinnissa meidän täytyy pohtia näitä kysymyksiä, myöskin kohesio maiden tilanne täytyy arvioinnissa ottaa huomioon. Päätän varmaankin tähän puheenjohtaja. Kiitoksia. Danke sehr. Jetzt hat Ines Ayala Kiitoksia Ines Ayala Sender. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kommenteista. Joistakin kohdista en ihan ymmärtänyt hyvin, mikä oli se ongelma Edustaja Piper puhui kahdesta teemasta, joita en ymmärtänyt oikein hyvin. Hän puhui paljon kohesiomaista. Kompromissi oli, oli sen suuntaan, että halusimme tehdä maantieteellisen monipuolistamisen mahdolliseksi instrumenttien myötä siten, että, että keskitetään keskitettäisiin, ettei Junckerin suunnitelmaan tarjoamia resursseja keskitettäisiin vain yhte, yhdelle alueelle tai yhteen maahan, vaan että, monet, vaan että mahdollisimman monet pääsisivät investointien piiriin. Mm, eihän me emme tässä pyri takaamaan sitä, että kohesiomaat vaan saisivat suojelusta, vaan yksinkertaisesti siten, että asetusta sovelletaan niin kuin sitä pitää soveltaa. Eli tässä ei käytetään rahoja siellä, missä kohesion jäsenmaat ovat sitä tarvitsevat 11 miljardia on se, että meidän pitää pystyä takaamaan se, että instrumenttia hyödynnetään hyvin ensimmäisenä vuosina, että pystymme tulemaan takaan sen myös riittävä joustavuus pitää taata, mutta Mm, jos me, meillä pitää olla paljon tehokkaampi budjetin suunnittelu ja budjetin toteuttaminen tästä eteenpäin, että tämä kaikki palautuisi jäsenmaihin siten, ettei tarvittaisi käyttää kaikkea sitä, mitä on budjetoitu. Ehkä se ei ole tarpeeksi riittävä eh, budjetti, mutta meidän täytyy todella taata se parlamenttina, että Euroopan budjettia käytetään eurooppalaisiin hankkeisiin tehokkaasti ja hyvin. Eli tämä on Junckerin suunnitelman tausta. Sitten puhuttiin kompromissista viisi, joka olisi tällainen öö, sen suuntainen, että siinä yksinkertaisesti viitataan vain yhteen ainoan velvoitteeseen. Junckerin suunnitelmassa pitää luoda kasvua ja työpaikkoja. Se on keskeisin ongelma erityisesti Etelä-Euroopan maissa. Edustaja Piper sanoi, että ehkä hänenkin maassa on työllisyyden laadun kanssa tiettyjä puutteita ja tiettyjä ongelmia. Meillä pitää olla investointia, kilpailukykyä ja näiden pitää ajatella, että ensimmäisessä kohdassa erityisesti meidän pitää olla samaa mieltä siitä Eurooppa 2020 strategian suhteen on kyse innovaatioista ja suhteesta siihen, mikä liittyy kasvuun, kilpailukykyyn, eikä ainoastaan, vaan puhuta sosiaalista kysymyksistä ja työllisyydestä. En ihan ymmärtänyt hänen keskeisiä huolenaiheita, mutta valitettavasti hän on nyt lähtenyt, eli hän ei voi minulle täsmentää tätä. Edustaja Siile, ymmärrän myös teidän huolestumisen tavoitteista, koska ne eivät mene sen pidemmälle, mitä haluttiin alun perin. Eli haluamme vain taata rahoituksen maanteille ja muille sektoreille, mutta ihan oikein mitä komissio sanoi, ja ainoastaan edustaja Rike sanonut sitä, meidän täytyy korostaa sitä, että kaikki ne hankkeet, jotka ovat Junckerin suunnitelmassa mainittuja, ovat syntyisin sopimuksesta ja ovat myös sopusoinnossa meidän valiokunnan linjausten kanssa ja, ja varainhoitoasetuksen kanssa, mutta meidän täytyy myös muistaa keskeiset arvot ja periaatteet, jotka ovat meillä johtotähtenä Haluan äh, rauhoittaa tässä rouva Karimadellia myös samalla. Olemme pyrkineet ottamaan huomioon mitä suuremmassa määrin rautate- rautateissa, e- synergiat, urban mobilityin, kaikki nämä aspektit, jotka liittyvät kestävämpään liikenteeseen, kestävämpään liikenteen liikennemuotoihin ja vihreimpiin, vihreämpään liikenteeseen. Minä jo heti alusta alkaen, kun me lähdimme luonnostelemaan tätä. Ne ovat periaatteita, jotka on pidetty siellä 60 prosenttia rautateille. Mielestäni se on ihan legitiimiä, mutta tarkoittaa sitä, että silloin se ei ole niin joustavaina. Eikä tässä ole siitä, kyse siitä, että annetaan laadullista tukea liikenteelle, vaan meidän pitää päästä enemmän pois markkinavetoisesta politiikasta ja, ja saada myös mukaan hankkeisiin yksityistä inventoista ja myös, että nämä ovat taloudellisesti ja kestollisesti luotettavia elinkelpoisia hankkeita. Ei tässä ole kyse vain ainoastaan laadusta, me puhumme subventioista, jos puhutaan meluapteekkeista ja rautateista, mutta Junkerin suunnitelmassa halutaan mennä vielä pidemmälle. Mutta tässä Mm, voidaan myös päätyä paljon pahempaan tilanteeseen. Minä haluan sanoa, että periaatteiden pitää olla sen kaltaisia, että voimme olla riittävän joustaita, mutta samalla meidän pitää osoittaa, mitkä ovat ne keskeiset periaatteet. Ja se Kilonen, eh, Rouva Kyllönen puhui olemassa olevista rahastoista, mitä, mihin me pyrimme, se on se, että haluamme käyttää tehokkaasti sitä, mitä meillä on. Ei meillä ole senttiäkään enempää Euroopan budjetti on käytettävissämme, mutta sitä käytetään huonosti tällä hetkellä, koska meidän pitää äh, tajuta, että on raha, jotka on, jota on tuhlattu. Me haluamme, että raha palautuu jäsenmaihin ja tämä on kyse eurooppalaista budjetista eikä kansallisista budjeteista. Ja sitä tullaan todella käyttämään todella Junckerin suunnitelman toteuttamiseksi. Saamme enemmän vaurautta, enemmän kasvua Euroopan puitteissa – sitä täytyy, budjettia täytyy käyttää tehokkaammin. Ja mitä sitten yleisesti ottaen voidaan ajatella, minä myös olen samaa mieltä kollegojen kanssa, meidän pitää saada enemmän valtavirtaistamista ITRE-valiokunnan kanssa, budjetti- ja valiokunnan kanssa. Heille tehdyt ehdotukset, kompromissit, joista olemme keskustelleet teidän ja heidän kanssaan, ovat hyvin äh, toisiaan läheneviä ja voimme näin saada enemmistölausunnon ei ainoastaan sen takia, että komissio harjoittaa tiettyä painostusta meidän suuntaamme, se, että Junckerin suunnitelmaa käytettäisiin hyvin, mutta on jäsenvaltioita ja kansalaisia, jotka haluaisit hyötyä tästä suunnitelmasta. Meillä pitää olla riittävä enemmistö, jotta saamme viestin läpi siitä, että parlamentti on tehokkain toimielin ja meillä on hyvät varat käytettävissä. Me haluamme kehittää liikennemuotoa, jotta sitä voitaisiin käyttää hyvin meille tyypillisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Mutta tällä hetkellä meillä oli riittävästi rahaa. Meidän pitää saada yksityistä rahaa enemmän. Emme tiedä, mihin sitä käytetään, miten sitä ehkä tuhlataan, mutta sitä pitäisi käyttää paremmin. Danke sehr. Und jetzt Dominik. Kiitoksia Dominik Rike. Kiitoksia puheenjohtaja kuuntelin suurella mielenkiinnolla kollegoja, jotka käyttivät puheenvuoroja. Ja ensimmäinen asia, jonka haluaisin todeta, on se, että tämä asetus ei ole mikään tiettyjen muiden asetusten uudelleenkirjoitus. Tässä ei ole tarkoitus monivuotoista rahoituskehystä tai tiettyjä eurooppalaisia verkkoja koskevia tekstejä uudelleen kirjoittaa. Tämä hiukan jätti minut hämmentyneeksi ja tämä on erittäin tärkeää. Nyt on tärkeää, että parlamentissa neljä mukana olevaa valiokuntaa ovat samoilla linjoilla, erityisesti budjetti- ja ekon valiokunta. Jokaisella on tässä enemmän tai vähemmän henkilökohtaisia näkökulmia, ymmärrämme tämän, minun tilanteeni on samanlainen, mutta meidän täytyy pitäytyä tämän asetuksen sisällä. Aina on hiukan houkutus lähteä sivuraiteille. Minä kirjasin kollegojen puheenvuoroista ylös huomiot. Markuksen puheenvuoro jätti minut hiukan hämmentyneeksi. Hän sanoi ensin yhteen ja sitten aivan päinvastaista. Tämä on minusta hämmentävää. Hän sanoi, että on hienoa voida edetä uudelleenkohdentamisen osalta, mutta sitten samalla hän totesi, että kohesiomaata pitää suojella ja sitten tämä, tällainen sitoumus sitoisi valiokuntaa. Ja sitten hän sanoi tämän jälkeen ainakin aivan päinvastaista. Minä en aivan hyvin ymmärtänyt. Tämä ei ole minun tulkintani, niin nyt lainaan häntä todellakin. Tämä on jotakin, mitä meidän täytyy yleisellä tasolla ottaa huomioon Talousarvio tasolla. Nämä kohesiovaarat ovat erillisiä. Tämä keskustelu on siis aivan turha. Ei niihin kosketa. Tämä ei koske vain ekon ja budjettivaliokuntia. Näitä asioita koskevat aivan omat asetuksensa. Kohesio, maat ovat ilmaisseet huolia. Ne ovat kaikkein eh, hauraampia maita, mutta kaikkien hauraammat maat eivät aina ole kohesiomaita. Niitä tullaan kuitenkin suojelemaan. Meillä on kriteerejä, joiden mukaisesti suojelemme kohesiomaita ja näitä kaikkein hauraimpia haavoittuvaisempia maita. Mutta ei tässä tekstissä eikä asetuksessa ole sellaista ajatusta, että nämä varat edes monivuotoisessa rahoituskehyksissä olisivat jonkin uudelleenkohdentamisen alla. Ja sitten eh, tämä liittyy myöskin keskusteluun eh, tuottavuusarvioinnista – ei sitäkään ole haluttu monivuotoisen rahoituskehyksen ohteudessa uudelleen avata. Ei näitä kohesiokysymyksiä, ei nyt, eikä monivuotoisen rahoituskehyksen uudelleen arvioinnin kohdalla. Tämä on vain toteus. Tämä on esittelijöiden näkökulma ja myöskin tosiasiallinen tilanne tällä hetkellä. Haluaisin sanoa, että kaikki nämä seikat on otettu huomioon työssämme, mutta ne eivät ole lainsäädännöllisesti tämän työn kohteena. Kariman puheenvuoron liittyen kuulen hänen viestinsä liittyen kaikkiin verkkojen Eurooppaan liittyviin yksityiskohtiin, mutta me emme sitä uudelleen ryhdy muokkaamaan Toteamme, että verkkojen Eurooppa on väline, joiden kautta me toteutamme sellaisia poliittisia päätöksiä, joita olemme tehneet. Me voimme tehdä sitten erittäin tyhjentävän listan ää, aivan vaikka pyörätie pyörätieltä, melu melulta ja niin edespäin, mutta emme me ryhdy uudelleen tähän työhön. Ei tämä ole tämän mietinnön aiheena, vaikka tässä on huolia ilmaistukin meidän täytyy viitata tässä yhteydessä jo hyväksyttyihin teksteihin, jotka käsittelevät verkkojen Eurooppaa. Ymmärrän ne huolet, joita tässä on ilmassa, mutta kyseessä on myöskin se, että me haluamme yksinkertaistaa ja helpottaa ja nopeuttaa työtä. Tämän mekanismin täytyy taata toiminta, kun te äänestätte budjettikysymyksistä, kohesio tai muissa kysymyksissä, ja myöskin verkkojen Euroopan osalta. Jos nyt kaikki ryhtyvät eh, avaamaan kaikkia tekstejä, tämä monipuolistuu liikaa. Meidän täytyy luottaa jo tehtyyn. Tässä ei ole syytä huolestua. Viittaus voimassa olevaan tekstiin riittää tässä yhteydessä. En usko, että neuvosto jo hyväksyttyjä tekstejä ryhtyy vastustamaan, jos viittaus on kyllin selvä. Sitten liittyen tähän EFDD-ryhmän huomioon, emme me voi ennen monivuotuisen rahoituskehyksen arviota täysin ö, tätä takuurahastoa vapauttaa ja koko tasapainoa järkyttää kun me ehdotamme uusia talousarviotoimia, niin tämä takurahaston vapauttaminen on kahdeksan miljardin suuruinen toimi. Tässä haluaisin muistuttaa komissio siitä, että se on ei 5 vaan 17 prosenttia vapauttanut varoja. Teidänhän on pakko ehdottomia takuita luoda. Meillä ei, ellei meillä ole mitään viittausta näihin varoihin, joita käytetään takuina, meillä on tietynlainen ongelma perussopimusten kohdalla, hmm. sillä nämä en tiedä ymmärsinkö itseäni hyvin, mutta nämä kyseiset varat, niin nämä eivät ole absoluuttisia luonteeltaan. Eli se, mitä tässä nyt kuulin eri kollegoilta, haluan sen suhteen selkeästi todeta tämän. Uskoakseni yhdessä tekemämme työ kattaa nämä huolet tehokkuudesta, yksinkertaistamisesta, nopeudesta, mutta myöskin tasapuolisesta suudesta, sillä kaikkein heikoimmat maat eivät aina ole näitä kohesiomaita, eikä kohesiomaat niitä, jotka ovat suuremmissa vaikeuksissa tällä hetkellä. Haluaisin kiittää komissiota myöskin sen edustajan puheenvuorosta. Siinä oli hyvin tärkeitä asioita mukana. Otan ne huomioon. Te viittasitte siihen, että Esir on aivan eri väline kuin MIE. Tämä todellakin, täytyy todeta, että takuu ei ole tuki, mutta emme voi myöskään ähm, tukea kumota takuun vuoksi. ne ovat aivan eri välineitä, aivan eri toimia, eri kohteita myöskin tässä yhteydessä. Tämä aivan oikein toitte sen esiin. Ja näistä syystä jotka hyvin selititte, te sanoitte, että me emme koske kohesiovaroihin. Tämä on aivan selvää. Sitä paitsi mehän emme edes voisi niin tehdä. Me emme myöskään koske maatalouteen kohdennettuihin varoihin, sillä tämä ei ole edes varainhoitosäädöksen mukaista, enkä usko, että neuvosto tällaista hyväksyisi, mutta sen sijaan en ole varma, onko komissio yhtä ähm, vahva näissä kysymyksissä äh, kuin parlamentti mielipiteeltään. Tämä on ehkä tulevissa keskusteluissa tärkeä kysymys, kun käsittelemme tätä takuurahastoa. Kiitoksia puheenjohtaja. Onhan niin Biden. Kiitokset kovasti erityisesti kummallakin esittelijä. Me äänestämme huomenna ja sitten kesäkuussa äh, itse täysistunnossa. Seuraavaksi sitten kohtaan neljä, missä tarvuu talous, äh, ei vaan siis komissaarien kuulemista koskevat menettelyt ja käytän 2014 kokemukset. Siellä minä olin äh, esittelijänä ja tänään puhutaan sitten näistä muutosehdotuksista, ja se on huomisaamuna sitten sekin äänestettävä. 14, 19 muutosehdotusta tehtiin. Minä olen sitä työstänyt pari muu, tarki, kompromissitarkistusta. Ja, ja molemmat ovat nämä, näitä kohtia täydentäviä kohtaan kolme. Eli Kampin kanssa me olemme ehdottaneet teille että, että aina että nimenomaan tämä liikennekomissaarin kuuleminen oli asiallinen ja otti asiallisiin tuloksiin. Paitsi sitten tietysti harmillista oli, että Sefcovic sitten viime hetkellä siitä sivun siirtyi, tosin Pulson hyvin sitten selvisi omassa tilanteessaan. Nyt sitten annamme varjoesittelijälle puheenvuoron. Wim ei ole paikalla, vaan on. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi alusin pahoitella koordinaattorin puolesta, ettei hän päässyt paikalle. Ja voin todeta, että meillä ei ole mitään vaikeuksia meidän puolueessamme näiden kompromissien hyväksymisen suhteen. No niin, vir- lyhyestä vir- virsi kaunis. Ismail Ertug. Ja minäkin haluaisin kiittää omalta puoleltamme sosiaalidemokraattien riveistä olemme aika lailla samoilla linjoilla mm, kokonaisuuden kanssa ihan lyhyesti vain yhteenveronomaisesti se, mikä meille on tärkeä ja, äh, ja se on se myöskin, mihinkä sitten on yhteinen kantamme myös loppuäänestyksessä, eli että meidän pitäisi huolehtia, että seuraavien Euroopan vaalien ei jälki, jälkeen sitten molemmat sekä mies- että naispuoliset ehdokkaat nimettäisiin jäsenmaiden toimesta, ja että komissiolla oli sitten selkeä takaraja siihen mennessä, siihen, mihin mennessä sitten tämä ehdokasluettelo tulee meidän parlamentille toimittaa. Minulle ja monille muillekin on käynyt selväksi se, että tämä kolmen minuutin kyselyaika, joka meillä käsissämme on ja käytettävissä on, aika useasti. Tai, sanotaan nyt, että olisimme voineet käyttää tämän kolme minuuttia tehokkaammin ehkä sitten hyväksymme, hyväksymme niin että sitten olisimme voimme johdatella keskustelua siihen suuntaan, kun me haluaisimme esimerkiksi näiden komissaariehdokkaan vastausten jälkeen. Ja siihen, siihen, kolme, siihen kolme, kolme minuuttia sitten tähän jatko, jatkokysymyksiin oli aivan liian lyhyt aika. Olisi meistä sitten tärkeää, että seuraavassa kerralla voimme hieman, hieman paremmin käyttää sitä aikaa ja, ja saada hiukan lisää aikaa esiin kyselyihin. No nämä seikat siis haluin nostaa esille, nämä kaksi ehdokasta ja määräaika. Ja sitten vielä esittäjältä huomaan, että että tämä mm, jako uudistuisi. Sitä, sitä me emme pidä hyvänä. Me haluamme pitäytyä tässä Dontin, Dontin laskelmassa. Äh, kiitoksia sinnekin, Foster. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset tästä tekstistä. Periaatteessa olemme täysin samaa mieltä siinä, minkälaisia epäilyksiä on tuotu esiin kompromisseihin liittyen. Ja tämän huomion hyvä kollegamme Ismail juuri teki sukupuolten tasapainoon liittyen todellisessa maailmassa, hyvässä maailmassa me toivoisimme, että meillä on tasapuolinen sukupuolten edustusto koska mies tai nainen saattaa olla hyvin pätevä tiettyyn tehtävään, mutta varmaankin olemme samaa mieltä siitä, että tämä viittaus sukupuolijakaumaan on tärkeä, mutta meidän pitää varoa sitä, että tämä ei ole liian tarkka, sillä jos jokin jäsenmaa haluaa esittää ehdokastaan, niin tämä ehdokas on kuka sitten tahansa mielestämme, kun me arvioimme henkilön pätevyyttä, tärkeää on se, kuinka hän selviytyy, eikä mikään muu. Mielestäni tässä äm, ehdotettu ehdokas on tärkeä. Hänen pätevyytensä ei myöskin aikataulu. Viltu Bulge tuli ehdokkaaksi hyvin lyhyellä aika rajalla. Ja tämä oli hyvin vaikeaa, kun monilla ehdokkailla oli hyvin monimutkaisia kenttiä, jotka hänen tuli hyvin nopeassa, lyhyessä ajassa pyrkiä hallitsemaan monien valiokuntien kohdalla. Periaatteessa tämä perusperiaate on erittäin hyvä. Tämä pieni huomio tähän englanninkieliseen tekstiin liittyen. Tämän, tämän lihavoidun osion välillä. Tässä pitäisi olla opposes or take it or leave it. Tämä on siis muokattu versio, mutta yleisesti ottaen me tuemme teidän tekstienne. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Jetzt ist dran Pavel Telitschka. Pavel Telitschka seuraavaksi. Ole hyvä. Uh, thank you, Chairman. Uh, uh, uh be uh, also rather brief. Uh, first... Kiitoksia. Lyhyesti minultakin, mitä tulee tähän itse lausunnon luonnokseen ja suunta, mihin te oltiin menossa ja mitä tässä on nyt peräänkuultettu. Alda, Aldakin voi olla aika lailla samoilla linjoilla kanssanne. Seuraavat seikat ensinnäkin, että me haluaisimme, että e- ehdokkailla olisi tarjota jonkinlainen poliittinen ohjelma. Aika harvoissa tilanteissa komissaarit pystyivät äh, luettelemaan viides tai kuusi äh, päätavoitettaan. En nyt puhu mistään optioista ja mahdollisista toimintamalleista, vaan nimenomaan näistä todellisista toimintamalleista, mikä heillä on mielessään. Mitä sukupuolten tasa-arvoon tulee, on hyvä, että meillä on muutosehdotus, joka nimenomaan tätä, tähän puuttuu me haluamme kuitenkin vähintään kaksi ehdokasta jokaisesta jäsenmaasta, koska eh-, ehdokkaan äh, laatu ja äh, kokemus on, on äh, tärkeämpi kuin se sukupuolinen rehellisesti sanottuna. Mutta näin on erittäin tärkeää, että puheenjohtaja, komission puheenjohtaja voi valita. Me tiedämme myöskin, että, että jos vain on yksi ehdokas vain jossakin tapauksessa saattaa olla aika hankala sitten hänen nimityksensä estää tai kieltäytyä politiikkaa, sekin tietenkin. Eli tämä on hyvä, hyvä seikka, jos, jos otettaisiin vielä lukuun. Täytyy kuitenkin myöntää, että on vähän pureskeltavaa muutamien muutosehdotusten kanssa saaneen ottaa tuossa esille Finn Van Kampilta eh, tämä Dontin järjestelmä – mehän puhumme tässä nyt komissiosta ja puhumme poliittisesta elimisestä, hiukan liiotullisesti tietysti eh, Euroopan hallituksesta tai näyteikkunasta tai miten nyt vain. Siksi on aika rajoittavaa tätä Dontin järjestelmää tiukasti noudattaa. Tuossa hiukan, hiukan peräänkuuluttaisin joustoa. Sitä nyt kannata ylipelatakaan tätä korttia ja sitten toinen seikka. Mitä puhut, esittelijä mainitsi, että ping-pongsi, eli että tällä pitää noudataan mahdollisen, mahdollisimman pitkälle menevää interaktiivisuutta, eli kysymys-vastaus, kysymys-vastaus, tämmöistä pallottelua hiukan enemmän. Pari-kolme muuta sertusta, joita meidän puoleltamme, tai joita me teimme, mutta jotka eivät näy, tukea saaneen. Eli nyt esimerkiksi komissiot, komissaarit eivät ole vuorovaikuttaneet millään muulla kielellä kuin äidinkielellään näissä valiokunnissa, mikä minusta on merkki siitä, että, että kaikilla ei eh-, ehkä välttämättä ole riittävästi kielitaitoa oman äidinkielensä ulkopuolelta. Pari-kolme komissaaria esimerkiksi ovat äh, äh, tässä tilanteessa, tähän tilanteeseen äh, törmänneet näissä vierailussa. Ei, ei, ei, ei kannata aliarvioida sitäkään, mikä on ihan luonnollista. että britit, saksalaiset, ranskalaiset ovat aina tällaisena valtakielen puhujina hyvässä asemassa, mutta jos minä haluan esitellä tai jonkun tsekin ehdokkaan sitten kuulla sanovan jotain muutakin kuin vain tsekiksi, muullakin kielellä kuin vain siksi, eli tämän, tämän taustaselvitykseksi. No, Eli tämä ehdotus olisi minusta tärkeä ja hyvä ottaa huomioon myöskin tässä loppupaperissa, niin sitten on otettu askel eteenpäin. Sitten Merja. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä oli erittäin hyvä hyvä raportti ja kiitän siitä raportööriä ja varjoraportööreja kaikkinensa. Se, mitä tietysti miettii tulevaisuutta silmällä pitäen, on, on ehdottomasti se, että kyllähän meidän pitäisi pyrkiä, pyrkiä hyvin vahvasti sukupuolten väliseen tasa-arvoon komissiossa ja tehdä töitä sen eteen, että sekä tasa-arvo että asiantuntemuskysymykset nousevat merkittävämpään rooliin kuin mitä ne mitä ne tänä päivänä on. Ja myös valiokuntien huomiot otetaan vahvemmin käsittelyyn ja ne huomioidaan. Mut kiitoksia näin lyhyesti. Ines Kiitoksia, Ines Ajala. Sí, gracias, presidente. Sí, eh... Kiitos puheenjohtaja Minullakin on mahdollisuus kertoa, miten voimme parantaa teemaa kansallisten menettelytapoja, kansallisissa tavoissa ja komissaarien kuulemisissa. Haluan myös korostaa sitä, kuinka välttämätöntä on kuunnella myös komissaariehdokkaiden kaikista mahdollisista kytköksistä. Kun me tulemme kuulemistilaisuuteen, meillä pitäisi olla selvästi selvä käsitys henkilöstä, eikä saa olla mitään epäselvyyttä tai että olisi mahdollisimman siitä, että henkilö ei ole sopiva hänelle ehdotettuun tehtävään. Toisekseen olen samaa mieltä siitä aiheesta, kun puhuttiin kielistä. Olipa, jos on kyse henkilöstä ja vaatimuksista, niin jos on mahdollisuus, niin pitää ottaa huomioon myös kuka olisi paras mahdollinen, onko, käyttääkö hän eurooppalaista kieltä. Ja silloin sekin täytyy ottaa huomioon. Toisekseen, kun puhutaan sukupuolten välisestä tasavarmosta, argumentti on tärkeä, että on yhdenvertaisuutta, mahdollisuutta, pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet naisille ehdokkuuteen, mutta täytyy ottaa kyse huomioon myös laatu, ei vain ainoastaan sen takia, että nainen on nainen, että hänet valitaan. No, sitten jos puhutaan KONT-valiokunnasta, ja jos puhutaan ehdokkuuksista, meillä pitää olla esimerkiksi minimehtona se, että jokaiselle komission paikalle asetetaan miesehdokas ja naisehdokas. Silloin se olisi, meidän täytyy pakottaa myös, että pakotetaan, tehdään pakotteeksi se, että pitää olla vähintään yksi naisehdokas ja yksi miesehdokas, ainakin budjettikomission paikalle, komissaarin paikalle. Mehän tiedämme, että enemmän on mahdollisuuksia miehillä kuin naisilla. Näin ollen voisimme ainakin osoittaa, että tämä ensimmäinen elementti alussa olisi taattu. Ja sitten sen jälkeen teemme toisen päätöksen. Jälkeen olisi aihetta kysyä, kun on kyse komissaarioehdokkaista, voidaanko voitaisiinko lähettää kirjallisia kysymyksiä, kirjallinen kyselylomake etukäteen näille ehdokkaille – koska joskus kysymykset ovat hyvin teknisiä, vaikeita ja ehkä on vaikea vastata nopeasti. Eli voitaisiin laatia tämmöinen kirjallinen kyselylomake, joka palautettaisiin meille vastaukset tulisivat meille komissaariehdokkaan allekirjoittamina meille takaisin siten, että me tiedämme jo vähän etukäteen, ei ole kyse vain siitä, että hän täyt, hänen yksikkönsä olisi täyttänyt nämä kysymykset, vaan että kyseinen henkilö olisi täyttänyt ennen kuin tulee kuulemistilaisuuteen silloin tämä ehdokas siis allekirjoittaa nämä vastaukset itse ja silloin hän todella on vastuussa siitä, mitä on kirjoittanut. Jetzt Lucy Anderson. Sitten Lucy Anderson. Well, I very much welcome this. Tämä mietintö on erittäin tervetullut, erittäin hyvä ja on hyvä, että meillä on kompromissitarkistukset. Olen sitä mieltä, että komissaarien kuulemisprosessia on kritisoitu muualla, mutta muullakin, mutta tämä on hyvin tärkeää se todellakin kiinnittää hyvin suurta julkistakin kritiikkiä toimeen. Tämä on mielestäni hyvä asia, jotakin pitää ottaa vakavasti. Muissa valiokunnissa meillä oli menettely, jossa komission jäsenehdokas pyydettiin takaisin puhumaan, niin mielestäni on aivan välttämätöntä, että riittävä, riittävä aika annetaan kaikissa tilanteissa ehdokkaalle, ja jos vastaukset eivät ole tyydyttäviä, me voimme kutsua heidät takaisin kuultavaksi. Tämä on tärkeä asia, kun pitäisi tuoda esiin. Sitten sukupuolten välinen jakauma olen Inesin kanssa täysin samaa mieltä, kuten muidenkin kanssa. Tämä on jotakin, missä kaikki ne todistet osoittavat, että hyvin paljon hyviä, päteviä naisia on olemassa, ja ellei jäsenmaita vaadita ehdottamaan ehdottaa naisehdokkaita, he eivät tule näin tekemään he väittävät, että päteviä ehdokkaita ei ole. Mielestäni tätä asiaa pitää seurata mahdollisimman tarkkaani. Ja myöskin olen Jackie Fosterin kommenttiin pettynyt. Meillä on hyvin paljon kokemusta tässä asiassa. Britanniassa ja hänen puolueensa asenne asiaa kohtaan on nimenomaan syy siihen, miksi paljon enemmän Labour edustajia, naisedustajia on Briteissä kuin mitään muita naisedustajia muiden puolen yhteensä. Ja nimenomaisesti Euroopan lainsäädäntö suojaa eh, positiivista eh, tukevaa toimintaa, joka on täysin hyvä väline, joka takaa sukupuolten tasapuolisen jakauman ja sitten positiivisen syrjinnän, joka on aivan toinen asia. Tämä ero pitää mielestäni tehdä. Kiitos. No niin, kiitokset, kiitokset näistä kom, kom, kommenteista ja tästä tuesta, jonka olen saanut vielä tästä sukupuolten tasa-arvosta tai tasapainosta. Se, äh, esimerkiksi se tuo, oliko tuo nyt Alankomaista, jossa tämä äh, oli, eli oli siellä kaikkein äh, eniten ollut esillä, kun siellä esitettiin kolme ehdokasta, joissa sitten vähintään yhden piti olla nainen. Ja äh, tämä oli esimerkiksi äh, Barroson komissiossa äh, tietyssä roolissa, ei, ei tässä nyt välttämättä sitten ihan viimeksi, viimeiseen asti sitten tietenkään puristettu sitä sukupuolikysymystä, vaan, vaan katsottiin, että kumpi sitten on parempi. Tämä olisi hyvä ratkaisu kuitenkin, että tämä olisi kaksi ehdokasta, yksi kumpaankin Eh, me olemme miettineet, miettineet miten nämä eh, kuulemiset sitten hoitaa. Ja puheenjohtajakokouksessahan eh, on loppupäätökset, minusta se on typerä. Ei, sellaisia, sellaiset asiat kuulu sinne, eivät he voi päättää, millä, millä tavalla me haluamme valiokunnan, valiokunnan tasolla näitä kuulemisia toteuttaa. Se on meidän asiamme. Me haluamme itse päättää tekemisistämme. Sitten mitä tulee tähän kirjallisiin kirjalliseen kysymyksiin sitä kritisoitu. Kaikki ovat kauniisti sitten ihan aina vastanneet. Tämä tapahtui jo viisi vuotta sitten ensimmäisen kerran. Minä en salaistia kannata aikaa vievää ja työlästä ja siinä kuluu aikaa ja tupakkia, kun niitä sitten tutkiskele eh, eh, eh, niitä ju, juurikaan ajatelleet sitä, mitä siihen sanotaan. Kaikki ovat miettineet, että no ei sillä ole mitään väliä, koska nyt, nyt on se ratkaiseva hetki, kun se ehdokas tuossa istuu ja puhuu. No niin, se kannattaa vielä sitten pistää harkinnan alle. Kiitoksia kaikista tuosta. Huomenna sitten äänestämme ja sitten heinäkuussa täysistunnossa Strasbourgissa asiaa loppuäänestyksessä. Kiitokset. Eteenpäin mennään kohtaan y- uusi yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa. Dieter Koch äh, on esittelijänä tässä. Hän saa puhe, puheenvuoron. Kiitokset puheenjohtaja. Äh, hyvät kollegat, tässä hän on tarkoituksena on saada aikaiseksi tällaiset äh, Euroopan laajuiset äh, matka, matkaneuvonta ja äh, suunnitellut ja lipunkirjoitusmahdollisuudet toteutumaan, joka sitten helpottaa tätä ihmisten liikkuvuutta ovelta ovelle. Lähemmän kymmenen vuoden kysymykset, tämä, nämä palvelut tulevat sitten tietenkin näyttelemään suurta roolia jatkossa ja varmaankin sitten näyttelevät tärkeää roolia liikennepolitiikassa ajatellen esimerkiksi liikenteen ja matkailun kestävyyttä ja energiaystävällisyyttä ja sitten myöskin sitten sosiaalista yhteiskunnallista liikkuvuutta lisätä matkailua ja tuolla työn paikkoja, esimerkiksi vaikkapa ajatellen tutkimusta ja innovaatiota Euroopassa, ja sitten ylipäätänsä tehdä Euroopasta houkuttelevan matkailu, matkailukohteen. Tällainen win-win-tilanne meitä siis odottaa, mutta siihen täytyy pyrkiä hyvin strategisin suunnitelmin jos ajatellaan näitä matkasuunnitelmia ja niiden kehittämistä, ja ne voivat sitten tällä hetkellä näitä jäsenmaiden tasolle tai jopa alueelliselle tasolle, ja sitä kautta sitten haittaavat sujuvaa liikennettä. Tässähän on kysymyksessä tietysti kaupalliset intressit, ei se tietysti huono asia ole sekään, mutta ei se riitä. Sen, sen vuoksi kaikkein äh, tärkein äh, askel olisi sitten äh, tarjota sitten mahdollisuus tarjota sitten tällaiselle yrittäjälle näistä matkoista ja siihen riittyvistä seikoista riittävää ja luotettavaa oikea-aikaista tietoa sitten matkailija tietysti yksilö aina haluaa sitten toteuttaa edullisesti, ehkä jopa nopeamminkin ja kestävältä pohjalta nämä matkasuunnitelmansa siis. Ja me haluamme tietenkin standardit sitä helpottamaan, että hän nämä tiedot sitten saa. Jos, jos ajatellaan että itse tätä tiedonvälitystä vielä, Eh, tässä Euroopan komissiolta ei ole mitään standardeja, eh, eikä niin välttämättä ole eh, tarpeenkaan, koska ne ovat joka tapauksessa törmäävät teknisiin vaikeuksiin. puitesäännöt tietysti ovat hyvät, mutta ei mitään teknisiä ratkaisuja. Ala kyllä varmaan sen hoitaa. Ei myöskään sitten pidä tästä tilanteesta antaa keskittyä sellaista, että kustannukset nousevat liian korkeaksi, jolloin se ei näistä olekaan houkutteleva ratkaisu. Tarvitaan erilaisia foorumeita, alustoja näille ratkaisuille, eh, niin että se tapahtuvat sitten esimerkiksi riittävän sopiva, hyvässä aikataulussa. Tässä tarvitaan toimia, toimijoita, ei lainsäädäntöteitse, vaan Päinvastoin sitten ihan sääntöjen tulisi kannustaa tällaiseen innovatiivisuuteen ja tarjota sitten tukea hankkeille tämähän on erittäin tärkeä, tärkeässä keskeisessä roolissa, joka, että tämä sitten ensimmäinen askel voisi johtaa varsinaiseen hyvään lopputulokseen, mitä sitten tulee innovatiivisuuteen, tässä tarvitaan kattavaa tarjontaa ja sitten sellainen rakenne, jota, joka auttaa häntä hahmottamaan hänen koko matkasuunnitelmansa. Ajatellaan ensinnäkin kansallisia matkasuunnitelma ja niitä tietoja. Sitten sen jälkeen pitää tarvita, niitä täydentää rajat ylittävällä tiedoilla. Ja tällainen oikea-aikoisuus tietenkin, ajantasaisuus on kaiken A ja O. Niin, että sitten että äh, äh, matkailija äh, saa heti tiedot paitsi, paitsi mahdollista myöhästymisestä, myöskin sitten ratkaisusta, joita on sitten tämän myöhästymisen seurastan leventämiseksi tehty, esimerkiksi vaikka Galileo-järjestelmän kautta. Eli sitten tämä Euroopan houkuttelevuus ja tällainen multi, multimodaalisuus, siis on, sen eduthan ovat aivan selkeät kaikilla, ka, kaikille ymmärräksi, ymmärtääkseni. Eli eh, yhteenvedonomaisesti tämä, eh, tässä pitkän aikavälin suunnitelmana eh, tavoitteena on tällainen multimoroinen lipunkirjoitus, mutta sitä ennen vielä sitten avoin ja mm, luotettava pääsy erilaisiin matkustustietoihin ja matkaan suunnitteluun liittyviin tietoihin. Toivotan sitten komissiolta tästä ehdotusta ja toivottavasti pystymme äänestämään ennen kesää vielä tästä mietinnöstä. Ymmärtääkseni muutosesityksellä on takarajana 4. ja 5. toukokuun alkuun, että voimme keskustella siellä toukokuun alussa näistä, ja sitten 28. toukokuuta valiokunnassa äänestys, ja mahdollisesti jo kesä viimeistään heinäkuussa äänestys. Kiitoksia. Jens Nilsson, ole hyvä. Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill säga att det här är ett väldigt bra utkast. Kiitoksia. hän on äh, erinomainen luonnos, tällainen integroitu äh, matku, matkustaminen e- Euroopassa on hyvinkin tavoittamisen arvoinen tavoite. Hyvä, että niitä sitten mahdollistetaan digitaalisin ratkaisuin. Valitettavasti edistys on ollut aika hitaan, hitaanlaista tässä viime, viime vuosina. On erilaisia esteitä jatkuvasti tällaisen yhtenäisen matkustussuunnitelman tekemisen tielle, ja esittelijä on aika hyvin niitä tässä esille nostanut. Muutama seikka on aivan erityisen tärkeää, joita, joita esittelijäkin painottaa, niin että kaikilla, järjest- kaikilla toimijoilla pitää olla käytössään avoin järjestelmä jossa ovat, ovat kaikki matkustusmahdollisuudet ja niistä tiedot sitten myöskin riittävän luotettavasti avoimesti esillä. Ja että koko tämä eh, tiedonnien käsittely siltä osin harmonisoidaan jos, jos me puhumme näistä ää, eh, ää, eh, toimijoista, jotka normaalisti siis ovat kilpailuasemassa keskenään tietenkin, ja, ja tässä sitten me patitsemme heitä yht, yht, yhteistyöhön. Meillä on kokemuksia Ruotsista, meillä on rautatieliikenne, rautatieliikenne säännelty, sääntely purettu 90-luvulta lähtien. Ja siellä minä itse olin, olin aika raivo, raivoissani miten, siitä, miten suuret toimijat sitten kehittelivät näitä lipunmyyntijärjestelmiä, joihin sitten pienten toimijoiden alueellisten yrittäjien piti sitten vain taipua ja mukauttaa hinnoittelussa sen mukaisiksi. Eli siitä ei oikein tullut mitään. Tässä yhteydessä todellakin kannattaa painottaa sitä, mitä esittelijäkin kuuluttaa. Eli että kaikille toimijoille annetaan sitten samanlaiset toimintaedellytykset ja samanlaiset toimintaehdot myöskin. Että tämä sitten tästä voitaisiin hoidaa niin, että e, e, saatetaan kyllä vaatia lainsäädäntöä, vaikka esittelee sitä vähän vieroksuukin. Äh, että äh, ei se välttämättä ihan niin tule, tai me kohdassa yhdeksän sanotaan hyvin, että, että, että, että tarkoitus on äh, toi, laatia tällainen alusta, foorumi, jolla kaikki toimijat voivat sitten ää, toimia ja miettiä, miten sitten tätä voidaan kehittää. Ja, ja kyllä, kyllä tähän tarvitaan jokin vähimmäislainsäädäntö. En usko, että toimijoista on kyllä itse sitä alusta loppuun hoitamaan. Eli kyllä tässä on kädet täynnä töitä. Työtä vielä jatkossakin. Jos ajattelemme vaikkapa aikataulua ja sitä, millä, tav- millä tavalla, jos jätetään tämä toimijoiden käsiin, niin siihen vierähtää ottaa helposti. E- eli kyllä meidän jo- jollakin tavalla pitää jotain lainsäädäntöä, vähimmäislainsäädäntöä kyllä pakostakin säätää, että potkisimme näitä toimijoita vähän reippaammin eteenpäin eiköhän tässä kuitenkin äh, sopimun päästä, koska tässä olemme hyvällä yhteisellä asialla, että muutosesityksen sitä sitten voidaan aina täsmentää ja terävöittää. Kiitoksia. Kiitoksia Jackie Foster. Thank you Chairman and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja kiitokset esittelijälle. Äh, Kokille hän uskoakseni viime maanantaina puheenjohtajankin mukana ollessa oli täällä keskustelussa. Me puhuimme siitä, että äh, minkälainen tilanne on, kun lippujen ostomahdollisuuksia ei nimenomaan sitä raideliikenteen saada kylliksi. Äh, meillä on Euroopassa hyvin kehittynyt liikennettä, jos haluaa mennä vaikkapa Suomessa tai missä tahansa rautateitsi Italiaan ja muihin paikkoihin, joutuu ostamaan monia lippuja. Tämä ei vieläkään siis ole toimivaa. Ja tämä on vain yksi liikennemuoto, mutta minä olen optimisti, kuten sanotaan. Me tarvitsemme poliittista ja teollisuuden tahtoa, että tämä edistyy. Meidän pitää tätä tarkastella ja sanon näin, koska meillä on erittäin hyviä esimerkkejä olemassa. Jos tarkastellaan ilmailuliikennettä, 40 tai 50 vuotta me saatoimme ostaa lippuja eh, yhdestä maasta ja matkustaa siis maasta toiseen ja päästä sinne yhdelle lipulle ja toivottavasti saada matkatavaratkin mukaan. Eh, tilanne ei siis ole sellainen, etteikö tällaista olisi koskaan toteutettu. Meillä on hyviä esimerkkejä olemassa. Meillä on myöskin hyvä esimerkki yhdistyneestä kuningaskunnasta ja muista maista. Meillä on Lontoon matkakortti esimerkiksi, joka kattaa äm, metron. Meillä on Oyster-matkakortti, joka kattaa erilaisia liikennemuotoja. Kaikkialla ei voida toteuttaa samantyyppistä, mutta me tarvitsemme enemmän painostusta tähän suuntaan mielestäni. Niin meidän pitää myöskin pohtia hiukan enemmän äm, säätelypainetta, minkä tyyppisiä säädöksiä luomme. Tässä kyseessä mielestäni se, että me luomme puitteiston, johon jäsenmaat sitten tarttuvat. Eräät jäsenmaat ovat tehneet tässä tilanteessa enemmän kuin toiset, mutta meidän täytyy varoa, ettemme luo sellaisia sääntöjä, jotka itse asiassa vievät toimintaa vain taaksepäin. Sitten vielä yksi asia, jonka halusin tuoda esiin Tämähän luonnollisesti koskettaa myöskin matkailijoiden oikeuksia. Tämä on alue, jonka olemme kattaneet ähm, monissa liikennemuodoissa viime vuosina. Ja tämä koskee myöskin meriliikenne, matkustajien oikeuksia ja sitä, mitä tapahtuu, jos matka peruuntuu tai on myöhästynyt. Ja tämä liittyy myöskin lippujen hintoihin. Kun me olemme moni modaalisia, multimodaalisia. Meidän täytyy tarkastella tilannetta, mitä tapahtuu, kun ensimmäinen liikennemuoto on myöhässä ja sitten matkustaja esimerkiksi myöhästyy sen vuoksi lautalta. Kuka tulee maksamaan myöhästymisten kuluissa tällaisissa tilanteissa? Tämä on mielestäni suuri työ, mutta ei mahdoton toteuttaa. On keinoja ratkaista nämä ongelmat. Ja äh, mielestäni ECRn esittelijän äh, mutta voin olla sitä mieltä, että tämä on hyvä tapa päästä eteenpäin. Paljon on jo tehty, mutta hyvin paljon on vielä tehtävänä. Paljon kiitoksia. Pavel Telitska. Kiitoksia. Sitten Pavel. Uh, also thank you to, to Mr. Koch uh, uh, for the job, for the initiative. I think it... Kiitoksia. Tämä on luonnos aloite mielestäni erittäin suuri kysymys ja myöskin hyvin vaikea. Minulle kaikkein Ensin mieleen tuleva kysymys on se, keskustelemmeko me tässä siitä, kuinka otetaan askelia eteenpäin. Mitä mielessä myöskin se, että meillä on jo projekteja, jotka toimivat tietyissä jäsenmaissa rajat ylittävästi, vai tarkastelemmeko me kysymystä sisämarkkinoin näkökulmasta lähtien. Jos kyseessä on sisämarkkinakysymys, meidän täytyy löytää sieltä pullonkaulat, tapa ratkaista ne, jonkinlaisia säätelyratkaisuja, rahoitusratkaisuja. Itse jos me puhumme alueellisesti rajat ylittävyydestä, tämä työ onkin paljon yksinkertaisempi. Meillä on ehkäpä hyviä käytänteitä, joita voidaan vaihtaa, erilaisia sääntöjä, mutta nämä kaksi asiaa ovat siis kaksi eri asiaa. Meidän tulee tarkastella tilanteessa olemassa olevia pullonkauleja. Tässä mietinnössä. Hyvä on se, että pullonkaulat löydetään. Meidän on vaikea niihin puuttua, jos emme tiedä mitä ne ovat. Ja tällä jäsenet toivat esiin, että pullonkauloja on vielä enemmän kuin aikaisemmin huomattu. Yksi suuri merkitsemä, merkittävä tuli esiin. Meillä on IT-teknologiassa yhteensopimattomia sopimattomia välineitä ja tällainen platform-alusta on jotakin, mitä me todellakin tarvitsemme. Todellinen alusta, yhteinen alusta, mutta tämä vaatii ja luo valtavia kuluja. Tämä on siis yksi pullonkaula, toinen pullonkaula. Tämä saattaa olla vielä suurempi kysymys. Sitä on käsitelty parlamentissa ja muissakin toimielimissä hiljattain. On se, että meillä ei ole eri liikennemuotojen välillä tasapuolista toimintakenttää. Integroitua lippujärjestelmää ei voida toteuttaa, jos osa teollisuudesta, nimittäin teollisuus toimii epätasapuolisissa olosuhteissa. Tämä on yksi asia, johon meidän täytyy puuttua. Sitten integroitu lippujärjestelmä kattaa myöskin kysymyksen rinnakkaisjärjestelmästä, rinnakkaislipuista. Olisiko meillä printattu yksi lippu vai puhummeko me todellakin siitä, että nämä järjestelmät olisivat yhteensopivia vai todellakin integroidusta yhdestä järjestelmästä, joka menisi niin pitkälle, että siihen liittyisi eri operaattoreiden toimijoiden kesken monia erilaisia kaupallisia järjestelmiä tämähän liittyy myöskin matkustajien oikeuksiin. Meillä on erilaisia äh, matkustajien oikeuskäytäntöjä eri liikennemuodossa rautateillä esimerkiksi ja meriliikenteessä. Ja eräät liikennemuodot sanovat, että heitä kohdellaan tiukemmin kuin toisia. Tässä on siis monia kysymyksiä, äh, jotka tulee ratkaista eri tasoilla. Meillä on myöskin avoin kysymys rahoitusta onko meillä yksi täysin standardisoitu järjestelmä. En ole täysin optimistinen sen suhteen. En ole varma, voimmeko me sitä toteuttaa osittainkaan. Ja meidän täytyy ottaa huomioon, että tämä liittyy myöskin esiiriin, josta juuri äsken keskusteltiin. Tämä mielestäni on mahdollisuus, mihin muualle tiettyjä äh, rahoitus- välineitä voitaisiinkaan kohdistaa kuin näihin uusiin integroituihin liikennejärjestelmiin. Päätän ehkä puheenvuoroni tähän. Meidän täytyy näitä pullonkauloja todellakin vielä tunnustaa, mutta tämä luonnos on erittäin hyvä. Minä seuraan mielenkiinnolla sitä ja omalta, omasta puolestani ja Alden puolesta tulen esittämään monia tarkistuksia pullonkauloihin liittyen ja myöskin jo vihjaamaan siihen, mitkä ratkaisut saattaisivat olla. Mutta tässä kunnianhimon taso on äärimmäisen tärkeä. Mistä me puhumme? Onko kyseessä sisämarkkina, lähestymistapa vai alueellinen lähestymistapa? Ja minkälaisia ratkaisuja me haluamme tukea rohkeasti? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja Merja. Hyvät kollegat, nyt käsittelyssä oleva asia on erityisen tärkeä ja sitä on kyettävä viemään vauhdikkaammin eteenpäin kuin mitä tähän asti olemme pystyneet. Me puhutaan nyt yhdestä tärkeimmästä eurooppalaista liikennejärjestelmää yhtenä, yhtenäistävästä toimesta ja mahdollisuudesta, jolla varsinkin turismia voidaan koko Eurooppa-tasolla viedä eteenpäin näiden erilaisten infraprojektien ja infran yhteentoimivuuden rinnalla. Ja tietenkin toivoisin, että löydämme yhdessä ne ratkaisut, jolla eri tasoilla tätä prosessia vauhditetaan ja, ja uskon, että se suurin muutos edelleenkin pitää tapahtua siellä kahden korvan välissä. Ja sehän meille eurooppalaisille tuntuu olevan erityisen vaikea harjoitus. Kiitos. Vielen Dank, jetzt Karima Deli. Kiitoksia, Karima Deli. Euh, monsieur le rapporteur. Hyvä esittelijä, pyydän anteeksi kollega Devorin puolesta. Vihreiden nimissä kiitän teitä tekemästänne työstä. Tämä mietintönne ottaa hyvin laajalti esille erilaisia asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Jotkut niistä kuitenkin ansaitsevat syvempää käsittelyä tai aivan erityishuomiota. Erityisesti ne kohdat, jotka liittyvät tietosuojaan. Se on aihe, jos, johon suht, jonka suhteen pitää olla valppana, koska siihen kuuluu myös yksityisyyden suoja, yksityiselämän suoja. Ja jollain, jossain mielessä olisi hyvä saada tietää, mitä hankkeita on meneillään yhteisrahoituksessa Euroopan unionissa tämä kuuluisa mietintö, jossa puhutaan koordinoinnista, integroinnista. Te puhutte siitä vain liitteen muodossa hankkeessanne. Kyllä tämä nyt ansaitsisi saada ihan paljon, paljon enemmän huomiota hankkeessa. Ja missä määrin nämä käytänteet ovat hyviä käytänteitä? Kiitoksia. Sitten Lucian Rosson vielä. Thank you. This is a very important... Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä mietintö ja liittyy myöskin läheisesti muihin valiokunnan töihin, mukaan lukien urbaani liikkuvuusmietintö, jossa Karima Deli ja minä olemme mukana. Tämä on siis erittäin hyvä. On hyvä, että keskustelemme asiasta tänään. Olen myöskin sitä mieltä, että erityisen tervetulleita ovat luonnoksen ehdotukset, jotka liittyvät artiklaan 11 liikuntarajoitteista vammaiset henkilöt. Tämä liittyy parlamentin ja komission käsittelemiin erityisesti pyörätuolilla liikkuvien ihmisten tilannetta koskeviin töihin. Tämä ei ole aina helppoa etukäteen määritellä, kuinka paljon pyörätuolitilaa on liikenteessä ympäri Euroopan tarjolla, ja meidän pitäisi pyrkiä Euroopan eh, Accessibility Actin mukaisesti eh, puuttumaan tähän asiaan. Tiedän, että muut valiokunnat ovat käsitelleet esimerkiksi luottokorttimaksukysymyksiä, mutta se, että ihmiset joutuvat maksamaan lipuista tietyllä tavalla vaikuttuu, vaikuttaa suoraan integroituihin lippujärjestelmiin. Esimerkiksi eräät järjestelmät laskuttavat maksukorttien käytöstä tai toiset luottokorttien käytöstä, mutta eivät maksukorttien käytöstä. Myöskin tietosuojakysymykset liittyvät tähän. Monet yritykset antavat sellaista tietoa, joka ei ole niiden jaettavissa. Ja meidän täytyy käsitellä tilannetta myöskin taata se, että matkustajilla on oikeus saada tietoa. Ja tämän lisäksi aluepaikalliviranomaiset ja niiden tärkeä rooli. Olen tässä äh, haluaisin kiittää Jackie Fosteria siitä, että hän mainitsi Lontoon matkakortin. En ole välttämättä samaa mieltä hänen kanssaan säätelyn vaarallisuudesta, mutta olen sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että tämä mietintö ottaa tämänkin seikan huomioon. Kiitoksia. Olga Zelenova. Kiitokset Olga Zelanova. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Ehm, a já přidám v podstatě do debaty jenom několik málo úvah, protože řadu těch ehm, problémů... Niin, Kiitoksia. Muutama ajatus ja idea. Useimmat jo kollegoilta Ja Hyvä, että puhumme matkustajien oikeuksista. Tämä on sitten aika hankala noin rahoituksellisestikin tämä koko seikka, koska jotkut yritykset, joissa, jotka ovat mm, näitä, tätä yhteistä multimodaalista lipukirjoitusta yrittäneet aloitella, ovat saaneet ja eurooppalaista tukirahaa esimerkiksi tähän. Näinpä esimerkiksi mitä esittelijä mainitsit tiedosta, tiedon tietojen jakamisesta niin, ja siitä, että joitakin yhteisiä sääntöjä tietenkin pitää noudattaa. Sehän on aivan avainkysymys tässä koko asiassa. Kiitos siitä, että mainitsitte myöskin vammaiset ja liikuntaisteiset. Minäkin haluaisin tässä yhteydessä äh, mainita erikseen ikäihmiset, koska meidän pitäisi voida toivekkaasti suhtautua äh, tulevaisuuteen, jossa äh, tietotekniikka esimerkiksi meitä auttaa toimimaan, se on ihan hyvä se, mutta uusia esteitä nyt ei vallankaan pitäisi rakentaa tietyille kansalaisryhmille noin tulevaisuutta silmällä pitäen kun puhumme digitaalista yhtenäismarkkinoista, siinä puhutaan tästä, että geoblokkauksesta esimerkiksi sehin on muistettava aina tässä yhteydessä, kun puhutaan multimodaalista liikenteestä ja matkustamisesta. Vielen Dank. Jetzt Ismail. Kiitoksia. Sitten Ismail Ertug. Kiitokset tästä tähän astista työstä myöskin teille, myöskin näille varjoesittelyille. Meillähän oli viime valikaudella tämä esille, ellei nyt ihan väärin erehdy. Eli puhuttiin tästä siitä, juuri siitä, että miten tämä tavallinen kansalainen voisi saada sen verran paljon tietoa käsinsä, että voisi itse sitten suunnitella matkansa ja hoitaa nämä valmistelut meidän pitää, pitää tästä tavoitteesta tiukasti kiinni. Tässä nyt on koko joukko eri äh, äh, ulottuvuuksia. Markkinat ja yrittäjät ovat jo kenties jotakin ehdotuksia asiasta tehneet ja miettineetkin ratkaisuja tähän, mutta ne äh, jäävät sitten tällaisiksi hajanaisiksi, jos jokainen itse tykönään sitten näitä pohdiskelee ja yrittää toteuttaa ilman, että hahmotetaan kokonaisuutta täytyy tässä yhteydessä todeta, että minä henkilökohtaisesti ja monet muutkin, joiden kanssa olen keskustellut, näkisin mielelläni, että, että tämä koko hanke jäisi sitten liikenteen harjoittajien vastuulle ja tavallaan kontollekin. Eli me voimme tätä kautta tietenkin varmistaa omalta osaltamme, että ei tämä käynyt kuluttajan etujen vastaiseksi, vaan että jos ajatellaan kaikkia haku, hakukoneita, joita tuolla netissä on jo vaikka kuinka paljon, niin, eh, ajatellaan silloin se on ihan sormen, sormen, so, sormen päässä nämä tiedot, mutta jos ei mitään kontrollia tässä ole, niin on se tietysti jonkun, jonkun verran ah, ah, hankalaa. Itse kirjoitus pitää kuitenkin sitten jättää näiden liikenteen harjoittajien ja eri ö, eh, toimijoiden käteen. Ei se, sitä ei voi tietenkään ottaa ihan omin käsin jotta sitten vältettäisiin tällaista vaaramomenteilta. Haluan tässä äh, muistuttaa, äh, äh, muistuttaa samasta, josta edelliselläkin vaalikaudella muistutin, että ei mennä nyt niin pitkälle, että, että tässä pitäisi avata uusia toiminta-aloja tai uutta liiketoimintaa. Ei se ole tässä päätarkoituksena meillä, me, meillä on tässä esimerkiksi haku, hakukoneiden kautta jo mahdollisuus esimerkiksi ilmaa ilman lentoliikennettä ja näihin hinnoittelua vertailla. Eh, eh, täytyy katsoa sitten, että, että me sitten kuitenkaan velvoita liikenteen ja liikkeen harjoittajia ja elinkeinoharjoittajia sitten paljastamaan liikesalaisuuksiaan. Ja näin. Ja ja sitten tätä kautta aika helposti tehdä sitten muille ottaa haltuunsa tämä eurooppalainen liikenteen harjoittaminen. Eli siltä osin pitää pitää huoli siitä, että säännöt ovat y- yhteiset. Deli. Paljon kiitoksia. Olen samaa mieltä siinä, että tämä todellakin on hyvin tärkeä kysymys. Tämä tähän teemaan liittyy suu, teidän suu, tieverkoston suunnittelu ja myös aikataulujen soveltuvuus. Toinen tärkeä kysymys liittyy lipun myyntiin. Haluaisin saada enemmän yksityiskohtaisempaa tietoa näistä kahdesta mainitsemastani asiasta – sitten nämä näkyisivät vähän painavammin tässä mietinnössä. On tärkeää syventää enemmän näitä kahta teemaa ja kehittää niitä, jotta voisimme muun muassa määritellä mm, erot. Esimerkiksi kun me lähdemme luomaan tieverkkoa, teitä, muutkin kollegat ovat jo puhuneet tästä, on olemassa kansainvälisiä suuria yrityksiä, joiden nimiä en mainitse, jotka voivat toimia siten, että yksi ihminen voi suunnitella matkansa, matkareittinsä, matkustaa sitten autolla tai julkisella liikennevälineellä, tai hän voi seurata myös raideliikennettä tai jalan liikkua. On olemassa erilaisia ohjelmia tarjolla mutta on myös paljon vaikeampi kysymys, jonka esitteli ottaa esille. Se on nimenomaan lipun myynti. Se on myös jossain määrin arkaluontoinen aihe. Kun, puhun, kun hän puhuu tästä, hän mainitsee myös sen vaaran, että on voi syntyä monopoleja. Sen takia meidän pitää olla valppaita ja estää tämä. Täytyy sen lisäksi määritellä onko realistista lähteä luomaan yksi yhtenäistävä lipunmyyntijärjestelmä? mehän olemme käyneet tästä jo keskustelua, niin sen pohjalta voimme sanoa, että tästä, siitä voi syntyä konflikteja eri yritysten välillä mm, siinä, miten he yrittävät myydä matkalippuja. Paljon on kysymyksiä, kysymysmerkkejä. On myönteistä, että tätä on lähdetty nyt pohtimaan voimallisemmin, mutta meiltä puuttuu aikaa, jotta voimme käsitellä näitä aiheita paremmin. Myönteistä on se, että mietintö keskittyy myös liikuntarajoitteisiin ihmisiin, koska tähän asti heitä ei ole liiemmin otettu huomioon, ainakaan laajemmassa määrin, niin ainakaan niissä maissa, joissa on vähemmin kehittyneet infrastruktuurit, täytyy enemmän ottaa huomioon nämä henkilöstöryhmät. Kiitos. Vielen Dank. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Kiitoksia. Muistuttaisin siitä, että tämä on ikivanha asia. Sinne, kun puhumme kolmannesta rautatiepaketista jo 8-9 vuotta sitten. myös sitä, että, että kaikki tiedot olisivat Euroopan laajuisia, että kaikki tiedot avoimia ja kaikille, jos haluaa Brysselistä kyllä niin matkustaa mutta, mutta, sit, mutta sitä täältä Brysselistä Kölnin kyllä pääsee, mutta Brysselistä ei sitten minun kotikonnulle tuolla takametsissä, se ei enää onnistukaan. Mutta samat ongelmat koko ajan tässä riesanamme. Sen vuoksi äh, mitä viitataan aina näistä, näihin äh, liikesalaisuuksiin. Nämähän ovat äh, ihan vaan kuluttajien riesaksi pidet, ylläpidettyjä verukkeita sitten saadaan pidettyä tämän monopoli. Ei sillä itse asiassa tähän liikenteen harjoittamisen kanssa me oikein mitään teke, tekemistä. Ja, <clears throat> tässä yhteydessä komissio tehdään pitää nyt tietenkin myöntää, että teillä ei ole mitään, minkäännäköistä menettelyä äh, äh, tällaista toimia vastaan, joka, joka ei, ei, ei ole äh, velvoitettu mitään tietoja. Se vaan, ei ole mitään. Totta kai tämä pitää sal- sallia. No, Tämän rautatieasemillakaan ole todettu muuta kuin, että seuraa tulee junaa silloin ja silloin. Ei sen enempää infoa siellä tarjota kuluttajalle tämähän vaihtelee maasta ja tasolta toiseen joistakin yrittäjiltä saan 90 prosenttia tietoa, sitten 8 prosenttia seuraavalta, mutta sitten sellaiset tietoja, joka ei ole ne heidän omien etujensa mukaista, niin, niin, niin silloin, sitä, silloin sitä ei ole olla, olla, olla, ollenkaan. Meidän, jos ajatellaan vaikka, että, että paremmin että ottaa käyttäisitte bussia, kun meidän lentoyhtiötä esimerkiksi ei semmoisia tietoja ole. Ajatellaan, jo, tätä, kun ajatellaan kolmatta rautatiepakettia, josta on päätetty, ja, ja niin herää kysymys, miksei olisi komissio ole pannut tikkua ristiin sen kommin. Jos olisi jotain tehty, niin tämä koko, tämäkin mietintö olisi ihan turhaa ajan ja mustojen haaskaamista. Jos ajatellaan nyt näitä yksittäisiä yrittäjiä, ovat sitten saksalaisia, belgialaisia, ranskalaisia, selvähän on, että tietenkin totta kai heillä on se vastuu tämän koko kokonaisuuden kehittämisestä, mutta tämän, tästä taustallahan on tämä tieto, ja tieto on asiakkaalle olennaista. Eh, eh, eh, jos ei tietoa, tietoa ole ole, niin sitten esimerkiksi jostain junavuorojen peruuttamisesta, tämä on hyvin konkreettista että on noisinkin myrskyn aikana. Tämä on tämä, ajatellen rautatieliikenteellä ihan non plus ultra ongelma Euroopassa ollut. Lentoyhtiöt ovat tämän onnistuneet selvittämään, mutta maaliikenteet ja rautatieliikente ei näytä pysymään, pysyvän perässä, koska ei ole tahoa eikä halua taho, joka keräisi tätä tietoa, eikä taho, e, e, eikä halua, joka näin tehdä myöskään. E, lentoliikenne toimii erinomaisen hyvin maailmanlaajuisesti, mutta täällä Euroopassa tämä ei tunnu onnistuvan sitten esimerkiksi rauta, rautatieliikenteessä ollenkaan. Nyt komissio saa ihan mieluusti kommenttipuheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, hyvät äh, parlamentin jäsenet. Aivan aluksi haluaisin tehdä nopean huomion, joka liittyy puheenjohtajan viimeiseen lausuntoon. Siitä, että tämä ei ole mikään uusi ongelma, vaan jotakin, mitä olemme yhä enemmän ja enemmän huomanneet. Se, että että digitaaliset palvelut liikenteessä kehittyvät ja Euroopan kansalaiset ja maailmanlaajuisestikin ihmiset odottavat yhä enemmän ja meidän täytyy varmistaa, että voimme vastata näitä odotuksia. Kuten monet äh, parlamentin jäsenet äh, mainitsivat, äh, suurta edistystä tietyissä liikennemuodoissa on tapahtunut, ehkä tietyissä jäsenmaissa tai tietyillä alueilla tai tietyissä kaupungeissa, mutta puutos, jonka yhä kohtaamme, on se, että eh, todellista multimodaalista tietoa ei ole matkustajien saatavilla. Matkustajien pitäisi voida tehdä tietoon perustuva päätös, kun he matkustavat. Se on se, mitä me haluaisimme tässä saada toteutuksi. Tämä mietintö on hyvin tervetullut. Olemme tyytyväisiä siihen, että parlamentti tunnustaa tämän multimodaalisen liikennepalvelukysymyksen tärkeyden koko Euroopan unionin kansalaisille, sillä kuten ehkäpä muistatte ja tiedätte, ja tiedätte komission jäsen Bulcin kanssa yhdessä järjestetystä kokouksesta, tämä on myös jotakin, mitä komission jäsen todella pitää tärkeänä ja haluaisi saada eteenpäin. Tiedon saanti muuttuu äärimmäisen tärkeäksi ja tiedon tarjoaminen on jotakin, mikä edistää liikennealaa, kun ihmiset voivat tehdä päätöksiä. Tämä on jotakin, minkä me olemme havainneet vaikuttavan sekä käyttäytymiseen että odotuksiin. Viime vuoden kesäkuussa komissio julkaisi Euroopan matkasuunnittelu- ja liittyvyyden lippupalveluiden osalta multimodaali tiekartan. Tämä kattaa monia kysymyksiä, jotka tässäkin tulivat esiin. Ehkä muistut, että meillä oli multimodaalisen matkasuunnittelun tiekartta. Meillä oli yli sata tämän tyyppistä matkasuunnittelu palvelua, jota eri yritykset sekä julkiset että yksityiset tarjoavat. Ja se osoittaa selkeästi, että markkinat ovat hyvin dynaamiset, me, että markkinat kehittyisivät yhäkin, mutta yhä tilanne on se, että kaikkialla ja kaikissa tilanteissa – Euroopan kansalaisille ei tarjota sellaisia palveluita, jotka ovat rajat ylittäviä ja voivat vastata kaikkia tarpeita. Jos tarkastelemme sitä, mitä vaaditaan palveluiden luomiseksi, kyseessä on todellakin saatavuus, tiedon saatavuus ja luotettavuus, yhteentoimivuus ja palveluiden korkea taso, sillä tämän tyyppisiä palveluita tarjotaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta siksi, tietenkin parlamentille, että enemmän ponnistuksia täytyy tehdä tällä alalla ja näiden ponnistusten tulee tulla sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Esimerkiksi aikataulut, jotka kattavat eri liikennemuotoja, ovat esimerkki toimista, jotka ovat avainkysymyksiä, mutta aikatauluista eivät käy ilmi kaikki tarvittavat tiedot, jos joku haluaa suunnitella ja toteuttaa tietyn matkan. Esimerkiksi tarvitaan tietoa maksuihin liittyen, urbaaneihin pyörä, vuokrapalveluihin liittyen, liikuntarajoitteisten palveluihin liittyen ja niin edespäin. Meidän täytyy ottaa huomioon ja arvioida sitä, mikä tieto on kaikkein tärkeintä. Meidän täytyy voida rakentaa sellainen järjestelmä, jossa kaikki tarvittava tieto on saatavilla ja voidaan saattaa matkustajien saataville. Te varmaankin tiedätte, että komissio on saamassa päätökseen multimodaalisen liikennepalvelutiedon työtään se tarkastelee nimenomaisesti näitä kysymyksiä. Me haluamme varmistaa sen, että tiedon saanti varmistetaan tietyillä ehdoilla ja käsittelemme myöskin tämän tiedon käyttöä. Tässä ehdotuksessa tietokysymykset ovat aivan ratkaisevan tärkeässä roolissa. Meidän täytyy vastata siitä, että eri liikennemuodoilla on tasapuoliset toimintaolosuhteet ja että eri palvelujen tarjoajat voivat toimia. Me haluamme välttää tilanteita, jossa tiedon tarjonta on monipolisoitunut. Kuten edustaja Ko mietinnössään korostaa, kysymys siitä, että tieto on helposti saatavilla ymmärrettävää matkailijoille, on ensimmäinen askel integroidun lipun kirjoituksen alalla. Se on myöskin kulmakivi matkustajien oikeuksissa. Tämä yhtenäinen lipunkirjoitus on jotakin, mikä on ollut tavoite jo lähes jo kauan aikaa, mutta komissio on sitä mieltä, että tämän tyyppinen integroitu lippu kirjoituspalvelu ei ole meidän tehtävämme. Meidän täytyy luoda sellaiset olosuhteet, joissa tämmöinen, tällainen integroitu liikunkirjoitusjärjestelmä voi syntyä, kuten edustaja Ko mainitsee. On jo tiettyjä toimia, joita on toteutettu, kuten valmistelevat toimit, joita Euroopan parlamentti on tukenut pilottihankkeena. Tarkoituksena on ollut eri liikennemuodot ylittäviä palveluja tukea varausten ja tiedon tarjonnan osalta tämä liikennemuotojen ylittävyys on tässä tärkeä seikka. Haluaisin myöskin lisätä muutamia asioita multimodaaliseen kontekstiin liittyen, mitä tulee matkustajien oikeuksiin. Me olemme parlamentin kanssa sen arviossa samaa mieltä. Tiedon tarjoaminen rajoit- ihmisille, joilla on liikenne- liikuntarajoitteita, takaa sen, että nämä henkilöt saavat eh, tasapuolisen pääsyn eri liikennemuotojen käyttöön ja he voivat valita, mitä liikennevuotoa käyttävät. Komissio parhaillaan tekee arviointeja liittyen eh, sopimuksiin ja tiedon tarjontaan, sille kuten monet teistä mainitsivat, vastuukysymykset, eh, multimodaalissa kontekstissa ovat äärimmäisen tärkeitä ja niitä tulee käsitellä. Vuonna 2015 me tulemme toteuttamaan vaikutusten arvioinnin siitä, kuinka voimme multimodaalisessa kontekstissa paremmin suojella matkustajien oikeuksia. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, haluaisin tuoda esiin, että ähm, digitaalisen sisämarkkinastrategian kontekstissa eräät kysymykset, joita jäsenet täällä valiokunnassa ovat tuoneet esiin liittyen yhteensopivuuteen ja tiedon saantiin ja äh, rajat ylittävien palvelujen saamiseen äh, ovat myöskin Euroopan komission käsittelyssä. Kiitoksia. Kiitos sitten loppusanat esittelee. Kiitoksia, kiitokset kaikille kommentoineille. Tässä on edessä pitkä tie. Muistutaan valkoisesta kirjasta 2011 vuodelta, jossa oli tietty muotoilujakin tästä aiheesta valmiina, mutta nyt sitten lähdemme taas tälle tielle. Tietenkään ole kaikkia seikkoja ottaa esille. Olen näissä puheenvuoroissa, niin aikakin on vähän, muutosesityksessä olen iloinen ja suhtaudun periaatteessa myötämielisesti niihin. Nyt on kysymys standardeista, normeista, mitä tietoja ja missä muodossa pitää olla tarjolla ja ne saivat sitten tietenkin yrityksetkin vielä jatkaa kilpailupoliittisesti terveeltä pohjalta. On mainittu esimerkkejä alueelliselta, alueellisesta yhteistyöstä, jopa jäsenmaidenkin tasolla ei rajat ylittävästi kuitenkaan ole vielä oikein mitään tarjolla – Eli tässä kannattaa muistaa, että sisämarkkinoistahan tässä on puhe ja se on tavoitteena. Siitä haluan minäkin pitää kiinni ja painottaa sitä punaisena lankana. Ja nopeasti tässä silmäinen, mitä piti tässä vielä sanomani, mutta eiköhän tässä nyt tullut tarkemmat sanotuksi. Kuten sanottu, olemme aika lailla samoilla ajatuksen linjoilla komission kanssa – tältä pohjalta varmaan saadaan hyvä yhteistyö käyntiin ja sitten saamme myöskin aikaiseksi tulokset, joita, joita kaikki toivomme. Kiitos. Kiitokset vielä kaikille keskustelun osallistu, osallistujille, erityisesittäjille, aivan äh, valmistelijoille erityisesti. 28. Äh, toukokuuta äänestämme ja sitten täysistunnossa ehkä äh, heinäkuussa. 4. päivä toukokuuta mennettä, mennessä nämä muutosehdotukset. Sitten äh, äh, trilogista, muutamia trilogeista, kolmikantaneuvotteluista muutama äh, tieto. Se valitettavasti suljetuin ovin häpykää kaikki muut. Tämä ei tarkoita millään tavalla henkilökohtaisesti, mutta olkaa hyvä ja poistukaa ne, jotka ette ole jäseninä tässä valiokunnassa. Reippaasti, kiitos.